Okay, colleagues, we'll, we'll make a start. Hyvät kollegat, aloitetaan kokous. Haluaisin kiittää teitä siitä, että tulitte ja istuutukaa, olkaa hyvät. Haluaisin hiukan sano, kertoa teille tästä salin lämpötilasta. Täällä on erittäin kuuma. Kello 12 puolilta päivän täällä oli 50 astetta, eli ilmastoinnissa on ongelmia. Nyt täällä on vain 30 astetta ja yritämme vielä parantaa tilannetta. Mehän tulemme täällä puhumaan ihmisistä, joiden elämä on hankalaa ja ehkä saamme tuta sen itsekin omissa nahoissamme tänään, mutta toivottavasti lämpötila tästä laskee, kun kokous etenee. Meillä on erittäin tärkeitä asioita käsiteltävänämme tänään. Me aloitamme hiukan myöhässä, mutta yritetään pysyä aikataulussa. Aloitetaan kohdasta yksi, esityslistan kohdasta yksi, joka on esityslistan hyväksyminen. Onko esityslistä luonnoksen kommentteja tai huomioita? Ei. Jos ei, kiitoksia kovasti. Te olette myös vastaanottaneet pöytäkirjat viime kokouksistamme, koordinaattoreiden kokouksista. Jos teillä on kommentoitavaa näihin kohtiin kaksi ja kolme, eli pöytäkirjoista tai koordinaattoreiden päätöksistä, niin kertokaa sihteeristölle ennen kuin kokous päättyy. Jos kukaan ei sano mitään, lähdemme siitä, että ne on hyväksytty. Sitten minulla on muutama ilmoitus teille tänään, tänä iltapäivänä. Ensimmäinen on se, että tämän viikon keskiviikkoaamuna kaikki jäsenet ja henkilöstö on kutsuttu osallistumaan epämuodolliseen briefaukseen, joka, jossa käsitellään Euroopan kansalaisjärjestöjen sateenvarjo järjestöä Concordia. Concord on siis kansalaisjärjestöjen sateenvarjo- tai kattojärjestö. Kello 12 ASP 5G2 salissa. Ehkä sihteeristä voisi vielä muistuttaa kaikkia kollegoita tästä keskiviikon Concord briefaustilaisuudesta. Siitä olisi varmasti hyötyä. Envissä ja agrivaliokunnassa tullaan myös käymään keskusteluita tällä viikolla entisen maatalouskomissaarin Fischlerin kanssa, koska Fischler on tieteellisen komitean puheenjohtajana. Siinä se käsittelee Milanon Expo, Expoa ja Expon aiheenahan on planeetan ruokkiminen. Ja Fischler tulee siis olemaan Envi-valiokunnassa 5.11. ja hän on siis samana päivänä myös agrivaliokunnassa, mutta iltapäivällä. Eli jos te haluatte osallistua tähän näihin kokouksiin ja haluatte kuulla Milanon Exposta ja sen teemasta, niin menkää Envi- tai Agrivaliokunnan kokouksiin. Tänään puhumme humanitaarisista asioista sen lisäksi, että keskustelemme myös 2015 jälkeisistä asioista. Haluaisin myös muistuttaa teitä viikoittaisista vastaa briefauksesta, jota sihteeristö antaa jäsenille humanitaarisista asioista. Tässä kerrotaan siis suurista kysymyksistä ja siitä, kuinka EU auttaa. Tämä on erittäin hyödyllinen yhteenveto siitä, mitä aina tapahtuu, joten pyytäkää joka viikko henkilöstöänne kertomaan teille asioista. Muistuttaisin myös, että puheenjohtajakokous on nyt valinnut Saharov-palkinnon äh, voittajan mielipiteen vapaudesta Dennis McQuaggy on palkinnon saaja. Hän on kuuluisa gynekologi, joka auttaa sukupuolisen väkivallan uhreja Kongon tasavallan itäisessä osassa sairaalassaan. Monet teistä olette ehkä tavanneet hänet ainakin entisen viimeisimmän parlamentin jäsenet. Kyseinen tohtori tulee ottamaan vastaan palkintoonsa Strasbourgissa marraskuussa ja hänen kanssaan maanantaina 24. marraskuuta äh, voidaan keskustella äh, Afet ja äh, Rua valiokuntien yhteiskokouksessa. Tässä olivat kaikki minun ilmoitukseni. Kuka ne näytä kysyvän, haluavan kysyä mitään, jos ei todellakaan mennään seuraavaan kohtaan, eli komission ilmoisu, ilmoitukset. Onko komissiolla ilmoituksia? Ei. Ei mitään ilmoitettavaa, sepä hyvä, kiitos. Menemme <clears throat> kohtaan kuusi kyselytunti. Kyselyitä ei ole tullut, mutta muistuttaisin jäseniä siitä, että jos teillä on kysyttävää komissiolta, niin voitte valiokunnassa esittää kysymyksiä aina kolme työpäivää ennen valiokunnan kokousta. Nyt emme ole vastaanottaneet ainuttakaan kysymystä, joten voimme mennä eteenpäin välittömästi kohtaan seitsemän. Kohta seitsemän on erittäin tärkeä keskustelu koskee erittäin tärkeää keskustelua. Te olette nähneet järkyttäviä kuvia Syyriasta tänä viikonloppuna. Minä olin erittäin järkyttynyt, kun näin BBC, BBCissä kuvia kylän asukkaiden murhista. Kaikkein brutaalimpia mm, kuvia ei tietenkään voitu näyttääkään. Ja kuten tiedätte, niin yli kolme miljoonaa pakolaista on jo joutunut lähtemään Syyriasta. Myös sisäisesti siirtymään joutuneita ihmisiä on Meillä on tänään iltapäivällä DG Ekhon johtaja Klaus Sörensen. Ja meillä on myös kahden kansalaisjärjestön edustajia, jotka ovat aktiivisia Syyriassa kentällä, yrittävät varmistaa sen, että pakolaiset ja sisäisesti liikkumaan joutuneet tai auttavat tällaisia henkilöitä. Meillä on siis Karsten Hansen Norjan pakolaisneuvostosta ja Jill Hansul punaisesta rististä. Hän työskentelee siis alueella. Me kävimme keskustelua Kristalina Georgievan tai Georgievan kanssa viime viikolla, tai joitain viikkoja sitten kävimme siis keskustelua hänen kanssaan. Hän on entinen humanitaarisista asioista vastaava komissaari. Hän kertoi siitä, kuinka järkyttävä tilanne oli äh, <clears throat> hänen aikanaan ja mikään kovinkaan moni asia ei ole muuttunut, joten on hyvä, että nyt mm-hmm. kuulemme tänäänkin, mitä tapahtuu. EU ja jäsenvaltiot myötävaikuttavat tähän kansainväliseen vastaukseen. Lähes kolme miljardia euroa on jalkautettu jo toistaiseksi Syyrian auttamiseksi mutta siitä huolimatta olemme huolissamme eh, siitä, että humanitaarinen apu Syyrialle on vähäisempää kuin sen pitäisi olla ja kaikkein tar- tarvitsivimmat eivät saa eh, apua. Eh, pyytäisin kolmea vierastamme käyttämään ensin puheenvuoron ja sen jälkeen jäsenet saavat esittää kysymyksiä ja kommentoida sitä, mitä täällä on tänään kuultu. Tulemme siis kuulemaan komissiosta ja kansalaisjärjestöiltä. Tulemme kuulemaan siitä, mitä kentällä tapahtuu ja voimmeko vielä tehdä enemmänkin. Aivan alkuun annan puheenvuoron Klaus Sörensenille, joka antaa teille yleiskatsauksen siitä, mitä komission näkökulmasta tapahtuu. Linda and, Paljon kiitoksia Linda. Minulla on ilo ja kunnia olla täällä vieraananne, vaikkakaan aihe ei ole mikään miellyttävä kaikkea muuta. On järkyttävää, että meidän täytyy uudemman kerran aina vain keskustella kriisistä, joka ei näytä loppuvan. Muistan, että, että Kristalina Georgieva usein on joutunut tätä asiaa käsittelemään ja ja jos minä olisin joutunut näitä asioita käsittelemään, niin tässä olisi asiat edenneet, eivät niin hyvällä tavalla, mutta joka tapauksessa on hyvinkin skandaalinomaista, että kansainvälinen yhteisö ei ole kykenevä ratkaisemaan tätä vallantaistelusta johtuvaa konfliktia, vaan me emme ole kyenneet tätä humanitaarista aspektia tässä on enemmänkin ajettu omia intressejä. En halua tässä osoittaa sormella yhtään kenenkään suuntaan, mutta on tämä kyllä hyvin traagista. Viittasitte jo näihin lukuihin. 58 prosenttia on ihmisten määrä kasvanut, niiden ihmisten määrä, jotka todellakin kaipaavat kipeästi apua. Kuudesta, reilusta kuudesta miljoonasta on päästy lähes 11 miljoonaan ja yli 200 000 ihmistä on hävinnyt ja kuusi miljoonaa lasta kaipaa humanitaarista apua Syyrian rajojen sisäpuolella. Ja meillä on noin 1,6-2 miljoonaa lasta, jotka eivät käy koulua, ovat, eivät ole käyneet koulua vuoteen tai jopa kahteen. Noin 4,7 miljoonaa ihmistä ovat vaikeasti saavutettavissa olevilla alueilla. Eli kyse on alueista, jotka on piiritetty ja jotka ovat turvallisuuspoliittisesti niin haasteellisia, että sinne on aika lailla mahdotonta saada apua toimitettua. Lisäksi väkivaltaisuudet ovat lisääntyneet Koillis-Syyriassa. Tästä olette ehkä nähneet jotain tv eli ihmiset ovat ikään kuin piiritettyinä omissa kylissään ja kodeissaan, ja he eivät kyllä uskalla neljän sen sisältä lähteä yhtään minnekään. Riski on liian suuri. Ja tällä hetkellä Syyria, joka oli keskitulotason valtio ja aika hyvin kehittynyt valtio, niin on romahtamisen partaalla. Sairaaloita on hajotettu tai jopa tuhottu kokonaan ja me emme todellakaan tiedä, mitä tapahtuu, jos perusterveydenhuollosta ei voida puhua, erityisesti jos perusterveydenhuolta ei voida tarjota lapsille. Eli tässä voidaan puhua menetystä sukupolvesta, ei terveydenhuoltoa, ei koulua, mikä on heidän tulevaisuutensa kriisin jälkeen. Tämä on siis todellinen skandaali. Me olemme tietenkin erittäin kiitollisia naapurivaltioille, että näinkin pitkään he ovat voineet pitää rajansa avattuina, mutta jossain vaiheessa tietty kynnys ylittyy. Jos katsotaan esimerkiksi Libanoniin, niin pakolaisten määrä on niin suuri, että yhteiskunnat ovat sosiaalisesti sietämättömällä tasolla, eli murenemisimen partaalla en sympatisoi heitä, mutta ymmärrän toki, että yhteiskunnalle ja maan hallitukselle tilanne on aika lailla mahdoton. Eli että he eivät palauttaisi ihmisiä, vaan pitäisivät rajansa auki, jotta pakolaiset pääsisivät maahan, kun nämä traagiset tapahtumat vain jatkuvat päivä päivältä. Tästä on keskusteltu nyt jo kahden vuoden ajan ja me jo ennustimme, ennustimme että Libanonin valtiona tulee romahtamaan. Ja Berliinistä viime viikolla, kun siellä järjestettiin konferenssi, niin kuulin, että nyt pelätään, että Libanon ei kestä tilannetta enää yhtään, näin presidentti itse sanoin. Me olemme tietenkin kiitollisia siitä, että he ovat pitäneet rajansa auki, mutta meidän täytyy muistaa, että nyt on vaikea argumentoida libanonilaisille, että ihmisiä ei pitäisi palauttaa, vaikka maa on sortumisen, romahtamisen partaalla. Jordaniassa tilanne on hiukan parempi, siellä resursseja on enemmän tarjolla, mutta siitä huolimatta heidän, heidänkin edessään on melkoinen haaste. Kuten TVstä olette nähneet, niin hyökkäykset vain jatkuvat. Kaksi viikkoa sitten Aleppossa on rakettiiskuja toteutettu, kyliä vastaan on hyökätty ja tällä hetkellä tilanne on sellainen, että Syyrian itäosissa on noin 4-5 tuota ihmistä, jotka ovat pohjoisrajalla jumissa. Periaatteessa raja on auki, mutta käytännössä se ei sitä ole, eli ihmiset eivät pääse minnekään ja heidän elinolosuhteet ovat todellakin surkeat ja he vain pyrkivät pitämään itsensä hengissä. Ja oikeastaan kukaan ei voi tehdä asialle mitään, eli auttaa heitä turvallisesti siirtymään turvallisemmille alueille. No, mitäs voisin asiasta sanoa? Me olemme investoineet rahallisesti paljon ja näin teemme jatkossakin. Minä valitan tietenkin aina budjetista, kuten tiedätte, paraikaa keskustellaan kiivaasti neuvostossa ja budjettivaliokunnassa siitä, että miten tähän humanitaarisen ponnisteluun saataisiin varattu vielä enemmän rahaa. Ja minä todellakin rukoilen, että rahaa saadaan enemmän. Eli me olemme joutuneet sitoumuksemme leikkaamaan suhteessa viime vuoden sitoumustasoon, koska tietty raja tuli vastaan, eli me emme kykene enemmän enää allekirjoittamaan uusia sopimuksia. Te, jotka tiedätte humanitaarisesta avusta jotain, niin luvatut rahat pitää maksaa aika nopeasti. Kyse ei ole mistään hankkeesta, eli tässä rakennetaan parin vuoden ajan ja tehdään toteutettavissa tutkimuksia ja kilpailutuksia sitä sun tätä. Ei, me tarvitsemme käteistä ja heti. Ja tiedän, että teidän varaan voin laskea, mutta sanottakoon sen verran, että jos raha ei ole tarjolla, niin ajaudumme siis äärimmäisen hankalaan tilanteeseen, joten jatkakaa ponnistelujanne, olkaa yhteydessä budjettivalikunnan väkeen, olkaa yhteydessä ne valtiovarainministereihinne, riippumatta siitä, mistä maasta tulette, jotta he tietävät, että missä mennään, sillä en uskalla kuvitellakaan, mitä tapahtuu, jos asian käsittely siirtyy ensi vuoden puolelle, eli että rahojen määrä pienenee entisestään. Joten meidän täytyy olla hyvinkin realistisia asian suhteen. Meidän täytyy varmistaa, että raha on käytettävissä. Kun katsotaan tämän hetkistä tilannetta Pohjois-Irakissa, se on kauheaa. Ihmisiä siirrellään paikoista toiseen Kurdistanin alueelle Shiadit joutuvat siirtymään etelämpään jopa Basran alueelle saakka ja siellä joutuvat elämään aika vähällä, mutta paikallisella tasolla ei ole mahdollisuutta tukea heitä laisinkaan, joten tarvetta löytyy myöskin Syyrian sisällä, mutta myöskin enenevässä määrin Irakin puolella. Ja me toivoisimme, että selviytyisimme tästä tilanteesta. Kobanista puhumattakaan ihmiset, jotka ovat rajan yli paineet, niin kaikilla kunnioituksella kur- Turkkia kohtaan, että he ovat tämän suuren pakolaisjoukon voineet ottaa vastaan poliittisesti. Tämä on heille erittäin hankala asia ja rahoituksellisesti melkoinen taakka ja me olemme yrittäneet osoittaa solidurisuuttamme Turkia kohtaan, eli, kohtaan, eli me olemme sinnekin lähettäneet varoja, mutta he ovat kiitollisia siitä, että me yritämme auttaa Syyriä rajojen yli ja erityisesti etelästä käsin, sillä Turkki tietää, että jos Syyrian sisällä voimme auttaa ihmisiä, niin silloin ihmiset eivät ole niinkään halukkaita lähtemään muualle. Eli tämä on tämänhetkinen tilanne ja kriisin päättymistä ei ole odotettavissa. Luotan Ibrahimiin ja Kofi Ananiin ja muihin, mutta jos emme saa mitään poliittista ratkaisua tilanteeseen, niin tämä johtaa siihen, että alueella vallitsee pelkkä kaos. Ja en ymmärrä nyt sitä, että päättäjät, mitä he oikein ajavat takaa tämä johtaa vielä siihen, että kymmenen vuosien päästä tämä aiheuttaa meille päänvaivaa, jos emme saa tätä tilannetta hallintaan. Mutta minä tiedän, että minä joudun sitten vain katsomaan näitä laskuja, mutta me tarvitsemme poliittisen ratkaisun, jota laskut voidaan maksaa. Tällä nykyisellä tiellä emme voi jatkaa. Valitettavasti joudun välittämään teille tällaisen viestin näin marraskuun kolmantena. Niin, jos olette katsoneet uutisia viikonloppuna, niin hankala uutisia on katsoa kokematta, että nyt täytyy toimia nopeasti. Ja on ikävää, että esimerkiksi uskon, uskonnon tähden apu ei mene perille. Niin, hyvät kollegat, te varmasti olette kaikki nähneet nämä tausta-asiakirjat ennen tätä kokousta. Meillä on muun muassa kartta ihmisistä, sisäisistä pakolaisista, puolitoista miljoonaa <clears throat> Turkissa ja toinen mokoma Libanonissa. Tämä osa auttaa meitä ymmärtämään, mikä on tämän ongelman mittakaava. Ja tietysti sisäisiä pakolaisia Syyrian sisällä on paljon. Ja onkin hyvä asia, että meillä on täällä puhujia paikalla, jotka edustavat nimenomaan kentällä toimivia kansalaisjärjestöjä. Nyt haluaisinkin antaa puheenvuoron Karsten Hansenille, joka on Norjan pakolaisneuvoston johtaja. Te olette ollut hyvin aktiivinen kentällä ja tekin olette lähettänyt meille tausta-asiakirjoja, joten annan teille puheenvuoron, jotta voitte kertoa kokemuksistanne. Minkälaista apua teidän mielestämme tarvitaan? Mitä me Euroopan unionissa voimme tehdä auttaaksemme ihmisiä? Eh, Kiitos sitä, että sain tilaisuuden puhua täällä tässä paikassa. voisin kantaa teille lyhyen yhteenvedon siitä, mikä on Norjan pakolaiskomitea. Me toimimme 25 maassa maailmanlaajuisesti ja keskitymme tuen antamiseen pakolaisille ja henkilöille, jotka ovat joutuneet siirtymään sisäisesti konfliktiseuduilla. Mitä tulee Syyrian kriisiin, me annamme tukea Syyrian sisällä, mutta myöskin niissä maissa, jotka ovat antaneet turvapaikan pakolaisille Jordania, Turkki ja Libanon. Noin 140 1400 henkilöstöjäsentä työskentelee jatkuvasti antaen humanitaarista tukea. Ja tänä vuonna meidän rahoituksemme on 1,5 miljoonaa. Me keskimme viiteen eri alueeseen, keskitymme koulutukseen, veteen ja sanitaariseen tukeen, elintarviketukeen ja oikeudelliseen apuun. Vuonna 2014 meidän ohjelmamme suuruus oli 110 miljoonaa euroa. Jos tarkastelemme Syyrian kriisiä, joka nyt on saavuttanut neljännen vuoden, meidän pitäisi aloittaa katsomalla esittämään kiitokset niille maille, jotka ovat tehneet vastaan pakolaisia. Tämä ei ole tapahtunut ilman, että olisi ollut suuria haasteita, jotka olisivat koskeneet sekä pakolaisia että heitä tukevaa väestöä. Ajatellen sitä, että kilpaillaan vähäisistä resursseista, ajatellen kaikkea sitä, mikä näkyy siinä, että kouluissa miksi on ruuhkautumista, että elintarvike- ja asuntumiskustannukset kasvavat ja tämä aiheuttaa ongelmia eri yhteisöjen välillä. Hallitukset, jotka antavat tukea pakolaisille kohtavat nämä haasteet niin, että ne aluksi rajoittavat olemassa olevien pakolaisväestöjen liikkumisoikeuksia ja rajoittamalla myöskin uusien pakolaisien tuloa näihin maihin. Syistä, jotka herra Sörensen jo tässä alussa mainitsi. Saman aikaan maat, jotka eivät ole syrjä- ja rajanapureita, sallivat vain hyvin pienen määrän pakolaisia asettuvan alueelle. Minun sen tullaan keskittymään näihin kolmeen alueeseen rajojen sulkemiseen, väestön siirtymiseen ja puutteellisuuteen pakolaisille. Jos katsomme ensin rajatilannetta, on edellisiä tekijöitä, jotka vaikuttavat siihen, miten siviiliväestö voi suhtautua tähän tilanteeseen, että ovat ylipäätään lipussa, mitä lähellä ovat rajoja ja mitä mahdollisuuksia heillä on liikkua mitä liikkumiskeinoja on olemassa. Tämä myöskin vaikuttaa siihen, miten voit hakea turvapaikkaa, mutta nämä mahdollisuudet ovat tulemassa yhä tärkeämmiksi tekijöiksi. Lukuttamatta Turkkia, jo ajatellen viimeistä Kobanen tilannetta, syrjäräjämaat ovat huomattavasti rajoittaneet uusien pakolaisten vastaanottoa. Ja pakolaisten kokonaismäärä, joka pyrkivät jättämään Syyrian, on kasvanut dramaattisesti. Nämä rajoitukset yhdistettynä siihen, että on rajallinen liikkumismahdollisuus Syyrian sisällä, on johtanut siihen, että YK on eh, pakolais eh, arviot täytyy arvioida uudestaan. Noin 78 000 pakolaista on eh, YK pakolaiskomissio on pystynyt, joutunut rekisteröimään kuukausittain Syyriasta. Kuitenkin lokakuun puolesta välehtien kuukausiluku oli kuitenkin yli 80 000, joka merkitsi huomattavaa ää, äh, muutosta verrattuna edelliseen kuukauteen. Some examples from the countries. Esimerkkejä maista, jotka ovat Syyrian ympärillä. Libanon. Lokakuussa 2014 sosiaaliasioiden ministeri ilmoitti, että Libanon ei enää ottaisi vastaan uusia pakolaisia maahan. Yli 75 prosenttia Syyrian pakolaisista, jotka haluavat, ovat yrittäneet eivät saaneet rajaa enää syyskuun lopussa ja lokakuun alkupuolella. Jordania, Jordania edelleenkin virallisesti sallii, että sen rajat ovat auki pakolaisille Syyriasta – kuitenkin ottaa käyttöön tiukempaa valvontaa maahan tulevien ihmisten osalta yli vuosi sitten. Syksyllä 2014 yhden hallitus teki käytännössä mahdolliseksi, mahdottomaksi saavuttaa kaksi maahantulopistettä koillis, kak, Tämä merkitsee sitä, Jordaniaan, sitä merkitsee sitä, että on vaikea päästä maahan vain 215 ihmistä on merkitty uusiksi saavuiksi syyskuun lopun ja lokakuun puolivälin välillä Asfan pakolaisille. Tämä on huomattavasti vähemmän odotettu. Samaan aikaan kuitenkin on ollut huomattava määrä ihmisiä, jotka odottavat epävitsillä rajanylityspaikoilla. Heillä on hyvin mahdollisuuksia saada minkäänlaista humanitaarista tukea tai suojelua. Virallisesti Turkki edelleenkin sallii pakolaisten tulla maahan Syyriasta. Mutta kun pakolaisleirit ovat yhä enemmän täyttymässä. Viranomaiset pyrkivät rajoittamaan eh, maahan pääsyn koskemaan pelkästään humanisia tapauksia, siis sellaisia, jotka esimerkiksi tarvitsevat pikaista eh, lääkärin apua. Tällä hetkellä näillä leireillä on 175 000 ihmistä ja on odotettavissa, että monet eh, nämä leirit ovat siis Syyrian puolella rajaa ja monet näistä asukkaista haluavat ylittää rajan Turkin puolelle. Raja Irakin suuntaan, joka onnen kaikkea kurdialueella, on pysynyt lähes käytössä katsoin kiinni viimeiset 18 kuukautta poikkeuksia, ovat olleet kesän 2013 kahden viikon eh, ja jakso ja lokakuun 2014 jakso, jolloin pakolaiset saattoivat tulla näille alueille Syyriasta. Me tarkastelemme myös erityisiä ryhmiä, jotka kohtaavat erityisiä rajoituksia Kaikenikäiset miehet usein joutuvat pitkällisten turvallisuustarkastusten kohteeksi rajanylityspaikoilla ja pelkiltä turvakanakijoilta usein evätään mahdollisuus. Ja pakol- palestinalaispakolaiset eivät pääse menemään Libanoniin ja Jordaniaan. Toukokuussa 2014 Libanonin hallitus ilmoitti, että pelkästään pakolaispakolaiset, jotka ovat saaneet ennakkomaahantuloluvan, salisivat, saisivat oikeuden tulla maahan. Käytännössä katsoen on mahdotonta heidän tulla Libanoniin näiden, näistä rajoituksista johtuen. Jordania edelleenkin eh, ei ole sallinut vuoden 2013 tammikuusta eh, enää pakolais- palestinalaispakolaisia Jordanian on epävirallisia tietoja siitä, että, että palestinalaisia on palautettu Jordaniasta, kun he ovat ylittäneet epävirallisista paiko- rajoituspaikoissa Jordanian rajan. Maat, jotka ovat Syyrian naapureita ja rajoittavat maahantuloa pakolaisten osalta, usein pakottavat pakolaiset palaamaan kolmansien maiden hallitukset eivät pysty tarjoamaan riittävästi sijoittautumismahdollisuuksia näille henkilöille. 100 000 eh, henkilöä, jotka YK on pakolaiskomission onnistui sijoittamaan, haluaa sijoittamaan 2016 aikana pelkästään puolelle sadastuonnasta henkilöstä on olemassa eh, sijoittumispaikka. YK on nostanut, että Turkki otti vastaan kolmessa päivässä syyskuussa enemmän pakolaisia vastaan kuin koko Eurooppa on ottanut vastaan viimeisten kolmen vuoden aikana. Euroopan unionin jäsenvaltiot eivät riittävästi auta Syyrian pakolaisten uudelleen sijoittumisessa. Poikkeuksia ovat olleet Saksa, Itävalta ja Ruotsi. Ja vuonna 2013 Ruotsi ilmoitti, että kaikki syyrialaiset, jotka hakevat turvapaikkaa, saavat pysyvän oleskeluluvan. Yhdistynyt kuningaskunta on, on hyväksynyt vain 500 pakolaista Syyriasta. Tämä kuitenkaan yksistään ei ratkaise pakolaiskriisiä, mutta yhdistet, tämänlainen toiminta yhdistettynä siihen, että on hyvin rahoitettu humanitaarinen reaktio, tällä hetkellä rahoitus on vain osittain olemassa, ja se, että annetaan kehitystukea niille vaille, jotka ottavat vastaan pakolaisia, mahdollistaisi pakolaisten siirtämisen alueen ulkopuolelle, joka helpottaisi heidän tilannetta ja myöskin osoittaisi todellista solidaarisuutta – niitä maita kohtaan, jotka ovat Syyrian naapurimaita. Mitä siis voidaan tehdä? Vähimmäisasia on se, että meidän pitää ylläpitää olemassa olevaa EUn ja kehitystukea, humanitaarista kehitystukea Syyrian naapurimaille. Meidän täytyy löytää tapoja, joilla voidaan yhdistää kehitysresurssit ja humanitaariset resurssit niin, että voidaan vastata haasteet, joita nämä vastaanotat maat ja yhteisöt kohtaavat päivittäisessä elämässä. EUn tulisi kehittää yhteistyössä kansalaisyhteiskunnan ja kansanjärjestöjen kanssa holistinen EUn kattava strategia, jolla voidaan vastata Syyrian kriisiin. Tätä pyysivät EUn jäsenvaltiot viimeisessä ulkoasministerien neuvostokokouksessa. Tämä merkitsi että olisi olemassa riittävät rahoitukset välineet myöskin olennaisten EU-instituutioiden osalta. Global Financial Institute. Rahoitusta ja myöskin vauraita maita pitäisi ajaa tekemään enemmän. Pitäisi pyrkiä parantamaan infrastruktuuria ja koulutus- ja terveydenhuoltopalveluita, joista josta on hyötyä sekä vastaanottaville yhteisöille että pakolaisväestölle. Olisi saatava aikaan kestäviä suojeluohjelmia, joilla kautta voitaisiin sisältyttää asuntojen rakentamista niin, että voidaan jatkaa tätä pakolaisten palautettavan olemassaolon tukea ja pitäisi saada aikaan myöskin mahdollisuuksien kautta saada aikaan tuloa sekä paikallisille ihmisille että pakolaisille. Tärkeä huomattava lisääntyminen pakolaisten määrässä, jotka EU hyväksyy osana humanitaarista uh, ohjelmia perheiden jälleenyhdistämistä tai työaloitteita. Näiden kautta voidaan todeta, että tämä olisi erityisen tärkeää taloudellisesti kehittyneen maiden osalta, ennen kaikkea niin osalta, jotka ovat allekirjoittaneet 1951 pakolaisten yleissopimuksen. Tätä kautta pitäisi mahdollistaa ainakin 5 prosentin pakolaisväestöstä Syyriasta siirtyä muualle. Tämä siis sen lisäksi, niiden kiintiön lisäksi, jotka on olemassa nyt vastaanotto, pakolaisten vastaanottojen osalta, niin että tämä ei tapahdu muualta tulevien pakolaisten kustannuksella, tämä syyrialaisten pakolaisten vastaanottaminen. Se, että tämä perustuu pelkästään haavoittuvuuteen, on tärkeää. On katsottava, että myös myös noudatetaan täysin vuonna 1951 pakolaisyleissopimusta. Meidän tulisi rohkaista naapurimaita helpottamaan rajavalvontaa, joka estää siviiliväestöä mm, välttämään väkivaltaa. Se, että kustannu, on, kustannukset kun on pakolaisten vuoksi, ja tämä pitää jakaa tasaisesti. Täytyy kuunnella niin, että kaikkien hallitusten tulisi suhtautua samalla tavoin. Niin, mitenköhän pitkään ajattelitte puhua? niin ihmisten kyllä voivat myös lukea näitä PowerPoint-esityksiä. Se varmistaa se, että apu saavuttaa sivilaista, joka on edelleen Syyrian alueen sisällä. Tämä YK turvallisuusneuvoston päätösosvien mukaisesti ja myöskin se, että annetaan humanitaarista tukea yli rajojen, koska tämä on suorin tapa antaa tukea apua, jotain tässä pitäisi nähdä minä vaihtoehtona, joka mahdollistaisi sen, että sen sijaan, että siviiliväestö hakisi turvapaikkoja maan ulkopuolelta, koska kumpaakin tarvitaan kiireellisesti. Kiitoksia kovasti. Mennään heti seuraavaan puhujaan, joka edustaa. Hän on siis Gilles Ansul ja hän on johtava neuvonantaja Punaisen ristin kansainvälisessä komiteassa. Olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Niin, haluaisin tehdä pienen oikaisun siihen, miten esittelitte tämän punaisen ristin kansainvälisen komitean. Muuten valtuuskuntani pää loukkaantuisi. Me emme ole siis kansalaisjärjestö, vaan kansainvälinen organisaatio ja meillä on kansainvälinen mandaatti valtioiden komitean antama sellainen. En nyt enää palaa niihin lukuihin, joita Sörensen jo esitteli. Luvuthan puhunut, puhuvat puolestaan, ne kasvavat koko ajan. Menen suoraan icrc punaisjärjestön kansainväliseen komiteaan. Haluan kertoa siitä, miten <clears throat> kansainvälisessä komiteassa työtä tehdään tätä nykyään, miten kollegat yrittävät humanitaarisia operaatioita toteuttaa. Ehkäpä ensimmäiseksi haluan sanoa, että Punaisen ristin kansainvälinen komitea aivan alusta alkaen halusi toteuttaa humanitaarista toimintaa maan sisältä käsin. Eli emme turvaudu rajat ylittäviin operaatioihin, joita Syyrian hallitus ei ole hyväksynyt. Ja tämä on meidän normaali toimintatapamme. Eli me pyrimme käymään vuoropuhelua kaikkien konfliktin osapuolten kanssa ja pyrimme saamaan kultakin osapuolelta hyväksynnän operaatioillemme. Kuten voitte varmasti kuvitellakin, niin me olemme kuukausitolkulla joutuneet kärsivällisesti ja määrätietoisesti yrittäneet osoittaa sitä, millä tavalla punaisristin kansainvälisen komitea on tärkeää ja relevanttia. Se on poli- ei, ei poliittista, riippumatonta, puolueetonta toimintaa Syyriassa. No, tästä huolimatta voinen sanoa, että että Punaisen ristin kansainvälinen komitea on nyt saavuttanut operationaalisen valmiuden. Se on voinut vastata kaikkein kiireisimpiin tarpeisiin, kaikkein <clears throat> esimerkiksi Damaskuksessa varastoissamme ja Tatusissa rannikolla IC RSC, Punaisen ristin kansainvälinen komitea, toimii nyt pysyvästi myös Homsissa ja Alepossa. Näin on. Joten on erittäin tärkeää ymmärtää se, että näyttää siltä, että vielä ei olla halukkaita antamaan ICRClle pääsyä kaikkien uhrien pakeille, niiden henkilöiden, jotka ovat hädänalaisia ja tarvitsevat apua, mutta Parin viime kuukauden aikana ICRC on kuitenkin saanut yhä enemmän ja enemmän myönteisiä vastauksia pyyntöihinsä saada äh, tuoda apua hädänalaisille rajan molemmilla puolilla. Haluan äh, antaa teille kaksi esimerkkiä. Tämän kesän jälkeen ICRC on yhteistyössä äh, Syyrian punaisen puolikuun kanssa moninkertaistanut operaatioitaan. Alepissa se on antanut apua läntiselle alueelle, siis Alepin läntiselle alueelle, jota pitävät hallussaan tietyt oppositiojärjestelmät, ja itäisellä puolella, Alepon itäisellä puolella, jota kontrolloi islamilainen valtio, ja myös eteläiselle puolelle, jota hallitus pitää ohjissaan. Olemme antaneet muun muassa lääketieteellistä apua Sehän ei ole helppoa. Meillä ei ole ollut, ollut helppoa ää, saada lupaa tällaiselle lääketieteelliselle ää, hoidolle. Ja me olemme myös voineet tarjota apua ää, opposition ja hallituksen kontrolloimilla alueilla. Kymmenen päivän ajan, jota It- Alepon itäisellä alueella ICRC on voinut tuoda äh, ruokaa 95 000 ihmiselle, jotka asuvat alueella ja jotka ovat siis taisteluiden vaikutuspiirissä. Ja viime viikolla äh, ICRC on päässyt myös äh, vallatuille alueille, tai siis sy- saaretuille alueille – esimerkiksi Jamokin alueelle. Siellä me olemme ensimmäistä kertaa vuoteen voineet toimia ja myös Homsin naapurustossa olemme voineet antaa lääketieteellistä apua muutamalle tuhannelle henkilölle. Eli tänä vuonna olemme kyenneet lisäämään humanitaarista apuamme ja olemmekin tällä hetkellä suurin avunantaja. Meillä on kolme sataa henkilöstön jäsentä kentällä ja me jaamme elintarvikkeita joka kuukausi noin 500 000 henkilölle ja varmistamme myös sen, että 80 prosenttia väestöstä saa juomakelpoista vettä. Tämä avunanto on sinään jo merkille pantavaa, mutta kun otetaan huomioon ne luvut, joita tässä tilaisuuden alussa kuultiin, niin kyllä tämä on vielä lapsen kengissään tämä apu ja siksi me haluamme, tai me suunnittelemme talousarvion lisäämistä ensi vuodeksi yli 30 prosentilla talousarviota me pitäisi, tai me pitäisi eh, korottaa. Kaiken kaikkiaan avun saatavuuden kannalta kehitys on ollut hyvää. Ja meidän läsnäolomme on kyllä erittäin mm, haastavaa. Se on haastavaa sen vuoksi, että turvallisuustilanne on aika äh, tulenarka. Ja kuten tiedätte, niin on tusinoittain, kymmenittäin sellaisia ryhmiä, joilla on keskenään ristiriitaisia päämääriä. Ja jotkut näistä ryhmistä ovat jopa vihamielisiä meille ja ylipäänsä humanitaarisen avun antajille, erityisesti idässä ja pohjoisessa. Ja Kolme ICRCn kollegaamme kidnappattiin vuonna 2013 lokakuussa, ja tämä on merkki tästä vihamielisyydestä. He ovat vieläkin kateissa. Te varmasti luitte Le Mondissa olleen järjestöni johtajan haastattelun, Pete Moranin haastattelun viime viikolla. Hän sanoi tässä haastattelussa, että yritämme toimia niin, että hädänalaiset ihmiset saavat tai pääsevät käsiksi apuun, erityisesti islamilaisen valtion alueella. Toimintaa voitaisiin toteuttaa esimerkiksi kontrolloidujen alueiden rajamailla, myös välimiesten tai avustajien avulla. Joka tapauksessa pyrimme jakamaan ruokaa, lääkkeitä, vettä näille alueille siviileiden käyttöön. Esimerkiksi Rakassa vähän aikaa sitten, samoin itäisessä Alepossa ja Irakissa, Mosulissa, Fallujissa olemme onnistuneet näin tekemään. Ja ihan lopuksi sanoisin seuraavan asian. Haluan toistaa sen, mitä kollegatkin ovat jo toistamistaan toistaneet viimeksi kuluneiden neljän vuoden ajan aikana. Haluamme vedota kaikkiin konfliktin osapuoliin, jotta jotta nämä pitäisivät kiinni ihmisarvosta, säästäisivät siviileitä ja antaisivat riippumattomalle humanitaariselle toiminnalle tilaisuuden. Kiitoksia teille molemmille siitä, että annoitte meille yleiskatsauksen tästä tilanteesta, sen vakavuudesta. Ja oli myös erittäin hyvä kuulla, miten komissio yrittää avittaa näissä vaikeissa oloissa. No niin, kollegat. Kaksi kollegaa on jo pyytänyt puheenvuoroa. Ensimmäinen on Kerossa Long. Hän on meidän valiokuntamme ihmisoikeusesittelijä. Kiitos puhujille pelkästään niistä tiedoista, joita he antavat, vaan myöskin siitä työstä kiitoksia, jota he toteuttavat päivittäin kohdatakseen tämän humanitaarisen kriisin ja joka on jo kestänyt yli kolme vuotta ja näiden kolmen vuoden aikana se on, profiili on muuttunut, ajatellen sekä poliittista että sotilaallista profiilia olemme nähneet nämä muutokset, mutta humanitaarinen kriisi, se on vain nyt yhteen suuntaan, aina vain huonompaan suuntaan. Nämä neljä humanitaarista kriisiä, jotka ovat äärimmäisiä näillä hetkellä, niistä ovat keskinäisiä Syyria ja Irak. Ja tämän lisäksi sitten tietysti nämä kriisit, jotka ovat etelä sydänissä ja Afrikan keskiosissa. Tämä kriisi, en halua toistaa tätä faktoja, mutta haluaisin korostaa sitäkin, joka minusta on tärkeää, mitä on tarkasteltava, koska sellainen maa kuin Libanon, jossa on pakolaisia sellainen määrä, kuin jos äh, Saksan liittosavallassa olisi 27 miljoonaa pakolaista, tai jos, jos Saksassa olisi 8 miljoonaa pakolaista. Sellainen maa kuin Jordania, joka, jossa jo on, jolla on erinäisiä ongelmia. Pakolaisten lukumäärä on sama kuin jos Saksassa olisi 6 miljoonaa pakolaista tai jos Espanjassa olisi 3,5 äh, miljoonaa pakolaista haluaisin sanoa, että meidän pitäisi olla tietoisia siitä, miten valtaisia uhrauksia nämä maat tekevät. Ja meidän täytyy osoittaa kiitollisuutta nimenomaan sille mm, meidän tästä osasta maailmaa, jossa me olemme huomattavasti itsekäämpiä, jossa me suojelemme enemmän omaa hyvinvointiamme ja omaa vakauttamme. Tämän lisäksi haluaisin viestittää, että on ollut näissä puheenvuoroissa sekin esille, että on puhuttu humanitaarisista näkökannoista. Totta kai me olemme käsittelemässä nyt humanitaarisia kysymyksiä. Ja tähän kuitenkin tarvitaan tällaista poliittista näkökantaa myös, koska monet näistä kysymyksistä, jotta voidaan suhtautua humanitaarisesti niihin henkilöihin, jotka ovat siirtymään kotiseudultaan, jotka ovat tällä hetkellä huonalaisena syrjässä. Näin osalta vaaditaan poliittista toimintaa ja se, että humanitaarinen apu saavuttaa heidät, se vaatii poliittisia ratkaisuja, koska me tiedämme, että sekä Syyrian sisällä, jossa Syyrian hallituksella on, hallitus tekee, vaike, aiheuttaa, tekee vaikeaksi, että tämä humanitaarinen apu voi saavuttaa henkilöt, mutta tämä on myöskin ongelma, joka liittyy siihen, että miten ylipäätään apu voi saavu, voidaan, voidaan saada perille Syyrian sisälle. Ja tämä ainakaan ymmärrettävä sitten näitä maita, joissa on näin valtaisa määrä pakolaisia, että ne, niillä on pyrkimystä saada aikaan lisää vaikeuksia, sulkea rajoja, koska ne pelkäävät, että tilanne karkaa käsistä. Siis on olemassa toimia, joita täytyy katsoa täällä valikunnassa, tai joita komission täytyy pistää viemään, pyrkiä viemään eteenpäin. Eli pitäisi pyrkiä seuraavassa Euroopan neuvoston kokouksessa katsoa sitä, miten, minkälaista poliittista työtä voitaisiin tehdä, jotta saadaan aikaan tällaisia humanitaarisia taukoja, jotta saadaan aikaisin humanitaarisia käytäviä välineitä, jotka mahdollistavat sen, että jotka odottavat, siis nämä henkilöt, jotka ovat joutuneet siirtymään kotipaikoilta, jotka ovat väkivallan uhreja Syyriassa, että he voivat saada humanitaarista apua. Tämä vaatii poliittista toimintaa, jotta kunnioitetaan humanitaarista kansainvälistä lainsäädäntöä. Tällä hetkellä on väkivaltaa, niin kuin olemme saaneet kuulla, joka kohdistuu suoraan siviiliväestöön, joka kohdistuu kouluihin, sairaaloihin, toreihin, siis sellaisiin paikkoihin, joissa, joissa ö, on väestöä, joka, joka on ö, rajoilla ja jotka, jotka ajautuvat tätä kautta tämän konfliktin osaksi. On tärkeää saada poliittista toimintaa, jolla pyritään ö, estämään se, että siviilejä käytettäisiin tällaisena sodan välineenä, että käytettäisiin lapsia tai että käytettäisiin tällaisia inhimillisiä suojakilpiä tai että provosoitaisiin nälkää, jota käytettäisiin sotilaisena välineenä. Eko, olemme yhtä mieltä sen kanssa siitä, että, että on tehtävä poliisiasialle jotakin. Minusta meidän pitäisi katsoa sitä, miten voitaisiin saada aikaan jotakin, että voisimme tukea komissiota tässä asiassa. Vielä kaksi muuta asiaa nopeasti. Euroopan unionin eh, skandalinomainen reaktio tässä ongelmassa, mitä tulee pakolaisten vastaanottamiseen, on järkyttävää. Vuoden 2015 osalta Oxfam on todennut, että koko Euroopan unionin alueella me hyväksymme eh, 850 000 äh, vaku- pakolaista ja me, me otamme, olimme siis valmiita tuon vastaan tukiurassa 80 000 pakolaista ja tämä äh, me Saksa ja Itävalta osataan kyllä täyttävät näitä oikeuksia. Norja, joka oli Euroopan unionin jäsen, joka kuitenkin on esimerkkinä unionille, mutta Tämä kuitenkaan viime kädessä ei siis ähm, ole tilanne, joka koskisi äh, kaikkien maiden osalta tilanne, mutta kun sitten on tällaisia esimerkkejä, jotka ovat naurettavia, niin kuin Iso-Britannia, eli 500 pakolaista. Euroopan unionin äh, budjetin osalta komission pahoittelen että leikkauksia, on tehty, mutta vuonna 2000 osalta Tämä on ollut valtaisan suuri tämä leikkaus vuoteen 2013 ja samaan aikaan viime perjantaina, viime torstaina, jolloin Yhdistyneen kansakuntien suosimusto esitti raportin asiasta, ilmoitettiin, että olisi jonkinlainen sitoumus siitä, että avunnat ovat sitoutuneet tiettyihin summiin, niin vain 40 prosenttia luvatusta varoista on saatu. Ja kun Euroopan unioni sitoutui kaksi viikkoa sitten kokouksessa, joka pidettiin Saksassa, ja pohditaan sitä, että mitä voisimme tehdä, että maat, jotka olemme vastaassa, että pelkästään annettaisi rahaa, vaan kuten herra Sörhen sanoi, annettaisi rahaa pikaisesti. Eli nopea vastaus tähän kriisin ilman suurta byrokratiaa joka johtaa siihen, että tavallaan katoavat niin kuin ne ovat tietyissä tilanteissa on tapahtunut. Että, ja se on sama, sama kuin, että jos rahat eivät tule perille koskaan, jos rahat eivät tule humanitaarisen kriisin aikana perille, se merkitsee, että menetään ihmisenkiä. Kiitos. Thanks Enrique. I have Davos Stier and then Heidi Stier ja Hautala. Thank you, Madam Chair. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Haluaisin kiittää meidän vieraitamme näistä yksityiskohtaisista selvityksistä. Muutama lyhyt huomautus. Ensinnäkin tästä poliittisesta tilanteesta, joka mainittiin täällä humanitaarisen ulottuvuuden rinnalla, mutta me emme voi keskustella vain ainoastaan humanitaarisesta kriisistä, koska poliittinen ratkaisu on tarpeen, joten olen samaa mieltä kuin pääjohtaja Sörenseen. Tietenkin näkemykset eri poliittisissa leireissä voivat olla erilaiset, eli mitä olisi pitänyt tehdä, mutta me varmaankin voimme olla kaikki samaa mieltä siitä, kuten täällä on sanottu, niin koko prosessin aikana suunta on muuttunut koko ajan ja se on vain pahentanut tilannetta entisestään. Toinen asia liittyy Syyrian naapurimaihin. Tähän liittyen täällä on jo sanottu aika paljon asiasta. Kotimaan niin näkökulmasta katsottuna voin sanoa seuraavaa. Lähes miljoona pakolaista, 4,5 miljoonan maassa on joskus otettu vastaan, joten me tiedämme, minkälainen taakka tämä on kannettavana. Me olemme tietenkin kiitollisia naapurimaille, jotka ovat valmiita kantamaan tällaisen taakan. Kysymykseni liittyy lähinnä siihen keskusteluun, jota kävimme täysistunnossa, kun keskustelimme Kobanen tilanteesta. Silloin monet viittasivat suhteisiin Turkkiin kanssa. Tietenkin poliittisesta näkökulmasta katsottuna ja siihen, miten Turkki reagoi tähän sotilaalliseen ulottuvuuden kovainen tilanteen yhteydessä, mutta tässä on olemassa myöskin tämä humanitaarinen ulottuvuus. Uusi komissio ja uusi korkea edustaja ovat nyt virassa ja nyt kysyisin, että mitä tällä saralla he aikovat tehdä. Kysehän on jäsenehdokkaasta Turkista, joten tässä vuoropuhelussa täytyisi ottaa myöskin nämä huolenaiheemme esille. Sitten vielä kolmantena tämä budjettiulottuvuus. Me ei, meidän täytyy toimia velvoitteidemme mukaisesti. Ryhmissä olemme tietenkin läksymme tehneet ja me olemme huolissamme siitä, että jos asiaa ei ratkaista ja jos edellisen rahoituskauden laskut eivät tule maksettua, niin kuinka pitkään pääosasta Ekko voi ylipäätään jatkaa toimintaansa. Yksi kollega budjettivaliokunnasta totesi, että kolmen kuukauden ajan rahat riittävät Ekossa mutta minä haluaisin kuulla teidän suustanne, että mitä arvioitte asiasta. Kiitoksia. Seuraavaksi Hautala. Jo, kiitos puheenvuorosta. Ensinnäkin mehän olemme täysin samaa mieltä pääjohtaja Sörensenin kanssa siitä, että tämä maksatusongelma on, on nimenomaan humanitaarisen avun osalta sietämätön ja, ja toivottavasti toimielimet pystyvät löytämään tähän jonkun ratkaisun. Eh, sitten toiseksi on todettava, miten häpeällistä on, miten pienen määrän Syyrian pakolaisia EUn jäsenmaat ovat pystyneet ottamaan vastaan. Ehkä esimerkillinen malli on, on Ruotsi, joka todella ilmoitti, että antaa oleskeluluvan kaikille, jotka, kaikille Syyrian pakolaisille ja tämä on todella, todella hieno asia. Eh, minulla oli tilaisuus vierailla Saatarin pakolaisleirillä Jordaniassa siellä Syyrian rajan tuntumassa viime vuoden kesäkuussa. Ja e, Mielestäni oli, oli kiinnostavaa silloin havaita se, että, että tämän leirin johtaja, herra Kleinknecht, jota on haastateltu aika paljon kansainvälisessä mediassa, niin, niin hän suhtautui tehtävänsä niin kuin hän olisi tuollaisen keskikokoisen kaupungin pormestari. Ja hän lähti siitä, että näiden ihmisten niin kuin, äh, saattaa olla tilanne se, että he joutuvat aika pitkän aikaa, jopa pysyvä, enemmän tai vähemmän pysyvästi asumaan siellä leirillä, ja että sinne tarvitaan pysyviä rakenteita, äh, kuten vettä ja viemäröintiä, että ei voida olla pelkästään tankkiautojen varassa. No tiedän nyt, kun olen lukenut nämä, nämä norjalaisen järjestön paperit, että vain hyvin pieni osa Syyrian pakolaisista edes Jordaniassa asuu näillä leireillä, mutta onko järkevää ajatella, että näitä leirejä kehitettäisiin vielä enemmän niin, että, että siellä kuitenkin pystyttäisiin takaamaan ihmisille eh, tällaiset niin perusolosuhteet, eh, jotta heidän ei tarvitsisi asua eh, maassa epävarmoilla ja kalliilla vuokramarkkinoilla ja hyvin alkeellisissa olosuhteissa. Niin tätä haluaisin kysyä ja ähm, tiedän, että Norjan, norjalainen järjestö tekee paljon työtä pakolaisleireillä niin kuinka näitä leirejä voitaisiin kehittää niin, että, että näissä, näissä katastrofitilanteissa ne voisivat auttaa paremmin ihmisiä ja ehkä isompaa määrää ihmisiä. Thank you, Ellen. Kiitoksia. Seuraavaksi Elena Teokavos ja sen jälkeen vielä yksi puhuja. Paljon kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Haluaisin todeta seuraavaa. Aina kun törmäämme ongelmaan, niin meille syntyy sellainen vaikutelma, että tämä ongelma olisi vasta juuri äsken syntynyt vaikka asiasta on keskusteltu useampaan otteeseen ja me olemme aina pyrkineet korostamaan tämän tilanteen poliittista merkitystä ja analysoimaan sitä. Taloudellisesti tilannetta en voi analysoida, mutta mitä tulee poliittiseen ulottuvuuteen, niin kyse on humanitaarisesta kriisistä. Marraskuussa 2012 osallistuin humanitaarisen valtuuskunnan vierailuun alueella ja kun palasin alueelta, niin kerroin kaikille kollegoille siitä, miten järkyttävä tilanne on ja muistutin siitä, että ne, jotka yrittävät kaata asadia, niin eivät välttämättä ole häntä parempia. On sanottu muun muassa, että humanitaarisia väyliä, tällaisia suojaväyliä pitäisi kansalaisille ja ihmisille tarjota, sillä silloin kun he pakenevat, niin herää kysymys, että minne heidän pitäisi paeta. Koko Syyrian kansa ilmeisesti haluaa pois maastaan, mutta se ei tietenkään ole mahdollista, kun ajatellaan kuinka paljon ihmisiä alueella asuu. Ja jo nyt on nähtävissä, mitä minkälaisen taakan eteläisen Euroopan valtiot ovat joutuneet kantamaan talouskriisin takia, joten tästä syystä lisäapua sieltä päin ei ole tarjolla. Mekin olemme ryhtyneet omiin toimenpiteisiimme, mutta tiedän oikein hyvin, että aika hankalaa on lähteä tukemaan Syyrian pakolaisia, kun tiedetään, miten hankala tilanne vallitsee meillä kotona. Viime vuonnahan pakolaisten käyttämä vene upposi Kyproksen rannikolla. Malta, Italia, Kreikka tuntevat nämä tarinat ja aina rikkaat valtiot kritisoivat meitä, kuten Ruotsi ja Saksa, viitaten siihen, että he ottavat enemmän pakolaisia vastaan kuin me mutta nämä ihmiset haluavat sinne, eivät Kyprokselle. Mm, meillä asukasluku on paljon pienempi, joten pakolaisilla on aivan toisenlaiset päämäärät. Siellä myöskin elinolosuhteet ovat paremmat kuin meillä. Ja siihen, mitä kollegamme Sörensen totesi, hän viittasi varmaankin puheessaan myös näihin suuriin maihin ja niihin lukisin myöskin Turkin, sillä Turkkihan on uudestaan ja uudestaan häätänyt omaa kansaansa rajan yli, joten on tietenkin selvää, että jossain vaiheessa ihmiset haluavat palata, joten meidän täytyy nähdä tämä kokonaiskuva. Mitä tulee Syyrian konfliktiin, niin se on pahentunut pahenemistaan ja tietenkin Isiksin voimaantumisen myötä tilanne on pahentunut. Mutta kuten sanottu, humanitaarisia toimia kaivataan. Me tarvitsemme humanitaarisen ryhmän, joka voi toimia joustavasti ja dynaamisesti, auttaen myös niitä maita, jotka kaipaavat humanitaarista apua. Näin totesin jo aikaisemmin, kun kävin alueella, puhuin, että voitaisiin käyttää vapaaehtoisperiaatteeseen nojautuvaa järjestelmää, mutta valitettavasti tätä ei noteerattu ja asia unohtui. Joten nyt kysyisinkin vielä Israelin liittyen seuraavaa. Onko Israel ottanut pakolaisia lainkaan vastaan? Sillä Israelhan on alueen yksi maa, ja voisi kuvitella, että Israelkin voisi ottaa pakolaita vastaan. Kiitoksia. And finally, Mr. Ja lopuksi Noiser. Ja vielen dank. Kiitos. Minä haluan aluksi vain lyhyesti sanoa, miten me Euroopan yhteisönä tässä asiassa olemme tähän asti käyttäneet. On vain kaksi sanaa, joita voidaan käyttää. Toisaalta tämä on säälittävää ja toisaalta tämä on häpeä. Esittelijämme humanitaarisesta avusta Enrique teki aivan selväksi, missä ovat tapahtuneet laiminlyönneet. Me tunnemme tilanteen, myös täällä valikunnassa olemme tunteneet sen jo pitempään. Humanitaaristen katastrofien yhteydessä meidän komissionisämme Georgieva joutui metsästämään rahaa, aina oli aivan liian rahaa käytettävissä, jotta olisi voitu selviytyä näistä katastrofeista. Jäsenvaltiot eivät ole oppineet tästä yhtään mitään. Tänä vuonna varoja on vielä vähemmän käytössä kuin viime vuonna, ja tulevaisuudessa tilanne on sama. Minusta meidän pitää lisätä painetta jäsenvaltioiden suuntaan, jotta Euroopan unioni humanitaarista apua varten osoittaa varoja, jotka ovat välttämättömät. Toiseksi poliittiset ratkaisut ja ratkaisuehdotukset, niistäkin on puhuttu. Minusta yhdistyneet kansakunnat pitäisi vetää voimakkaammin mukaan. Venäjä ja Yhdysvallat niin vaikea kuin konflikti itä unkarassa tällä hetkellä onkin, niin vaikeasti kuin se rasittaakin näiden maiden välistä suhdetta, pitäisi vetää mukaan toimintaan. Ja uusi ulkosuhteista vastaava komission jäsen, hänellä on tässä ratkaiseva rooli. Kaksi muuta suurta naapuria, Iran ja Turkki, täytyy myös vetää mukaan. Kysymys on kahdesta valtiosta, jotka voivat auttaa tilanteen vakauttamisessa ainakin jossakin määrin alueella. Olen iloinen siitä, että viime viikolla Berliinin konferenssissa tehtiin selväksi, että kansainvälinen yhteisö on tilanteessa, jossa sen täytyy tehdä enemmän, jotta kolme vastaanottavaa maata, Libanon, Jordania ja Turkki, saisivat enemmän apua. Näille maille, ennen kaikkea Libanonille ja Jordanialle, täytyy antaa kaikki apu, joka voi varmistaa vakauden säilymisen näissä maissa. Lopuksi vielä kiitokset kolmelle puhujalle. Minulla olisi kysymys. Minusta mielenkiintoista on ollut lähestymistapa, että Syyriassa kaikille eri poliittisille ryhmille on annettu ma- mahdollisuus antaa apua ja että on pyritty neuvottelujen kantaja myöskin saamaan aikaan mahdollisuus ottaa yhteys sellaisiin pakolaisryhmiin, jotka tähän asti eivät ole saaneet minkäänlaista apua. Minä kysyisinkin, onko Syyrian sisällä eroa, suuria eroja poliittisten ryhmien välillä? Mikä on teidän arvionne ajatellen, miten mahdollisuuksia on saada tukea alueille, jossa islamilainen valtio on vahva, siis nimenomaan pohjois- ja itäosissa Syyriaa. Miten eri poliittiset ryhmät Syyriassa, miten ne suhtautuvat humanitaariseen apuun? Okay, thank you. I'm gonna... Selvä, kiitoksia. Annan nyt puheenvuoron takaisin puhujille, mutta sitä ennen esitän kysymyksen Klaus Sörensenille. Me kuulimme siitä, että komissio aikoo tällaisen trustin rahaston Syyriaa varten. Onko tämä, onko näin? Ja jos on, niin miksi? Mikä tällaisen rahaston etu olisi verrattuna normaalin EU-rahoitukseen ja mikä parlamentin rooli tällaisen rahaston luomisessa olisi? Voitteko vastata noin kolmen minuutin, neljän minuutin ajan, koska joudumme aloittamaan myöhässä, ja sitten annan vielä kahdelle muullekin puhujalle puheenvuoron. <clears throat> Paljon kiitoksia. Kiitos Kiitokset sinulle, Linda, ja kiitokset kollegoille näistä hyvistä kysymyksistä. Mitä tulee erityisrahastoon, niin olen kuullut siitä my itsekin ja olen Defcoväen kanssa keskustellut siitä ja heillä on olemassa tietty konsepti, josta he haluaisivat keskustella teidän kanssanne. Eli hei, teihin tullaan olemaan yhteydessä, toimielimissä asiasta keskustellaan. Defcon ongelmana on se, että meidän pitää maksaa rahat hyvin nopeasti. Jos rahat kerätään, niin meidän pitäisi jotenkin kyetä myöskin nopeasti tekemään päätöksiä nopeammin kuin aikaisemmin. Se ainakin helpottaisi tilannetta. Jos kyse olisi tällaisesta kokonaispotista, johon jokainen voi maksaa, erityisesti tällaiset pienet avustavat tahot, niin sitä kautta kokonaispottia voitaisiin kasvattaa, mutta DEFCON asiantuntija voi kertoa tästä enemmän. Yleisesti ottaen toteaisin seuraava. Kollega Dimestola on kiertänyt alueella, koska on sanottu, että pitäisi olla lähellä kansalaisia, ja hän sanoi Berliinissä palattuaan alueelta, että hänelle aina toitotettiin karas sana, eli me olemme nyt, nyt mitta on täynnä kaikki hallitusmyönteiset ihmiset, oppositio-ihmiset, naisliikkeen ihmiset, demokratia ajavat henkilöt, fundamentalistit, kaikilla mitta on nyt täynnä. Eli toimintamahdollisuudet ovat nyt vesittyneet. Tämä on erittäin huono viesti, mutta siinä ehkä piilee myöskin toivon siemen. Me yritämme varmistaa, että paikan päällä saadaan jotain tehtyä, kun poliittisella tasolla ei mitään tapahdu. Ehkä sitä kautta ratkaisu saadaan aikaiseksi. Minä todellakin toivon kaikille onnea ja menestystä. Ei tämä mikään helppo tehtävä ole, mutta minä uskon henkilökohtaisesti, että me tarvitsemme tilanteeseen poliittisen ratkaisun. Ja meidän täytyy tehdä hartiavoimin tämän asian eteen tietä. Ja Frederica Morganini on tässä työssä mukana. Me haluamme keskustella asiasta. Ja esimerkkinä otetaanko myöskin se, että jos haluamme suojella ihmishenkiä, niin kyllä tässä jokaisella on joku kitkeräpala nieltävänä, mutta mikä se voisi olla? Meidän täytyy ehkä muuttaa lähestymistapaamme asian käsittelyn suhteen, sillä en halua, että vuoden päästä olen taas täällä ja 100 000 ihmistä on menettänyt henkensä. Ja että avustustyöntekijöitä on murhattu ja niin poispäin, joten meidän täytyy saada jotain aikaiseksi. Mitä tulee väyliin ja puskurivyöhykkeisiin, niin ymmärrän kyllä, mitä ajatte takaa, mutta valitettavasti tilanne on sellainen, että hankala on toimia. Kuka tarjoaa tukijoukot ja kuka varmistaa, ettei tästä synny uutta Srebrenicaa, eli että me ikään kuin väitämme suojelevamme ja sitten yksi kaksi tilanne riistäytyy käsistä. Tilanne on hankala. Kuulostaa hyvältä, mutta käytännössä se on äärimmäisen hankala harjoitus ja meidän ei tulisi saattaa ihmisiä hankalaan tilanteeseen vain ja ainoastaan vedoten siihen, että haluamme nyt saada jotain aikaiseksi. Ja sitten tähän politi- poliittiseen ulottuvuuteen. Keskiviikkona komissaarit kokoustavat ja minä uskon, että keskustellaan Ukrainasta, Ebolasta ja ehkäpä myöskin Syyriasta ja muista asioista. Näihin tietenkin keskitytään ja halutaan päästä eteenpäin. Mitä tulee uudelleen sijoittamiseen ja pakolaisten vastaanottohalukkuuteen, valitettavaa on, että Antonio Guterres, joka on meidän pakolaisasiantuntijamme, hän tekee erinomaista työtä, hän pyytää meitä ottamaan 130 000 pakolaista vastaan. Tällä hetkellä 33 000 pakolaista ollaan halukkaita ottamaan vastaan, joten tämä ero on suuri. 9. joulukuuta järjestettävässä kokouksessa ehkä luvut paranevat, mutta on tietenkin selvää, että tämä on vain yksi toimi muiden joukossa. Sillä on tietenkin selvää, että kaikkia se 3,7 miljoonaa pakolasta emme voi ottaa vastaan, mutta me voimme omalta osaltamme auttaa, niin kuin meidän pitäisikin. Ja meidän täytyy tarttua tähän tehtävään. Mitä rahapuoleen tulee, niin oikein paljon kiitoksia osoittamastanne tuosta. Minä todellakin sydämeni pohjasta haluan kiittää teitä ja teidän ponnisteluistanne. Se on hyvin arvokasta työtä ja kuten sanoitte, niin no, en tiedä, riittävätkö rahat vielä kolmen kuukauden ajaksi vai pitääkö vuoden alusta vain puolittaa toiminta ja yrittää sinnitellä, mutta näillä rahoilla ei asioita saada hoidettua. Minä luotan budjettiviranomaisten hyvään tahtoon, olen vakuuttunut, että rahat löytyvät, joten ei tässä lähdetä panikoimaan. Asiat on vain hoidettava kuntoon, koska jos niin ei tehdä, niin sitten en tiedä, miten asioista selviän. Kristelina Georgieva, kiitän häntä vielä uudemman kerran hänen töistään. Ja Ungassa me ajoimme tällaista äh, tuki konferenssia, miljardissa puhuttiin, se ei tule hetkessä kasaan, mutta tässä on puhuttu muun muassa Persialahden alueen valtiosta, jotka osallistuisivat tähän. Eli kyse ei ole vain ainoastaan meidän, vaan myöskin monien muiden rahoista, joita kipeästi kaipaamme. Ja sitten vielä tästä kehitysyhteistyö- ja humanitaarisesta ulottuvuudesta ja niiden välisestä yhteydestä. Olen täysin vakuuttunut siitä, että yhteistyötä on vaalittava. Ja olen vakuuttunut, että silloin kun tällaisiin kriiseihin ajaudutaan Libanonissa ja Jordaniassa, ei Syyriassa, siellä tilanne on toisenlainen, niin meidän täytyy todellakin katsoa näitä kansallisia kehitysohjelmia, sillä koulutuksen, koulutukseen panostaminen koulujärjestelmän ulkopuolella on kalliimpaa kuin jos kouluja pyöritetään esimerkiksi hyvän tekeväisyysjärjestelmän kautta. Ja tämä pätee myöskin terveydenhuoltojärjestelmiin. Sen pitää vain toimia. Meidän täytyy varmistaa, että keskitymme alakohtaisiin toimiin, varmistaa, että järjestelmät toimivat ja ehkäpä sitä kautta voimme sitten ratkaista tämän ongelman. Näin sanoin myöskin Berliinissä ihmisille, eli me tarvitsemme integroituneempaa lähestymistapaa toimijoiden kesken Maailmanpankki ja kansalliset tahot, kaikki pitää linkittää samaan projektiin. Siinäpä kaikki, kiitoksia. Kiitoksia kovasti. Seuraavaksi annan puheenvuoron Hansenille. Maksimissaan kaksi minuuttia. Yeah, thank you. Uh... Kiitos. Haluan vain esittää muutaman kommentin uh, siitä, miten apua saadaan perille. Minusta täytyy katsoa asiaa eri näkökannoista ja tarkastella myöskin eri tilanteissa eri tavalla. Mm, onko ollut jonkinlaista parantumista tilanteessa? Ehkä YK sai aikaan parannusta Damaskuksessa siitä lähtien, kun päätösohjelma mahdollisti toiminnan yli rajojen. Olemme nähneet, että YK on ollut parempia mahdollisuuksia nimenomaan Damaskuksen osalta yrittää siellä näitä eri linjoja, mutta olemme muualta saaneet tietoja Damaskuksesta, että heillä on yhä suurempia vaikeuksia päästä ylittämään rintamalinjat siellä. Ja kun me sitten puhumme siitä, miten annetaan tukea oppositioalueille Syyrian sisällä, tosiasia, että suuret alueet ovat nyt ISN valvonnassa Syyrian sisällä ja Irakissa. Ne ovat alueita, joissa on arviolta 6 miljoonaa ihmistä – silloin viesti, jonka me voimme nähdä, on se, että me emme ole tervetulleita, että meidän on pysyttävä poissa sieltä. Tämä on yksi asia, ja toinen on, asia on sitten se, että se on myös erittäin vaarallista. Joten me pyrimme nyt katsomaan, mikä olisi tie eteenpäin, miten voitaisiin antaa apua näille kuudelle miljoonalle ihmiselle, jotka kenties ovat todella hyvinkin vaarallisissa tilanteissa. Ja sitten Ansul. Niin, ehkäpä kolme lyhyttä huomiota riippuen tähän avun saatavuuteen. Muistaakseni jo mainitsin sen, että tiettyjen välikäsien kautta olemme päässeet tiettyihin paikkoihin rajallisesti, emmekä tietenkään tyydyttävällä tavalla, mutta olemme päässeet alkuun ja toivomme, että ää, pääsemme eteenpäin. Ehkä alasake on ainoa poikkeus koillisessa. Sinne me emme pääse eteläisen reitin kautta, se on liian vaarallista. Ja tällä hetkellä yritetään avata logistista reittiä pohjoisen kautta Turkin välisen rajan kanssa, mutta se edellyttää tiettyjä neuvotteluita, jotka ovat tällä hetkellä meneillään, mutta joita ei ole vielä saatu päätökseen puskurivyöhykkeillä ja käytävien osalta haluaisin sanoa, että punaisristin kansainvälisen komitean näkökulmasta voisimme lähteä tällaisiin operaatioihin ainoastaan, jos kaikki osapuolet, joilla saattaa olla osittaista tai täydellistä valtaa näillä alueilla, eksplisiittisesti su- suostuisivat vähimmäisturvatakeisiin. Muuten emme uskaltaisi, se olisi liian vaarallista. Ja arviomme on siis ylipäänsä se, että tämä olisi liian hankalaa. Ja viimeinen huomio vielä äh, aselevosta. Se saattaisi olla hyvä tapaa alkaa rakentaa rauhanvyöhykkeitä. Punaisen ristin kansainvälinen komitea ei ole mukana tietystikään missään rauhanneuvottelussa eikä poliittisissa prosesseissa, mutta pyrimme tarjoamaan palveluitamme neutraalina välikäteenä niin, että voimme tuoda muun muassa ruokaa tai lääkkeitä paikalle. Tässä voimme ehkä auttaa tiettyjen henkilöiden evakuoinnissa tai voimme avittaa vankien vaihtoa tai niin edespäin. Nämä ovat sellaisia keskusteluja, joita tällä hetkellä käydään. Thank you very much. Kiitoksia kovasti ja olemme erittäin kiitollisia siitä, että tulitte tänne. Olemme kiitollisia teidän järjestöillenne ja arvostamme kovasti kentällä tekemäänne työtä. Ja me tuemme sitä työtä, jota teette hankalissa oloissa. Kiitoksia kovasti siis. Kiitoksia äh, myöskin Klaus Sörensenille. Teillä on paljon työtä. Ja meillä on myös uusi komissaari täällä paikalla, joten me tulemme kuulemaan häneltä tulevina viikkoina siitä, mitä tapahtuu myös Ebola-rintamalla. Vaikeaa työtä olette tekemässä. Ja meidän täytyy myös viedä tämä keskustelu poliittiselle puolelle täysistunnossa ja valio- ja, ja valiokunnissa ilman poliittista ratkaisua ei tule ratkaisua. Eli me myös poliittisissa ryhmissä ja täysistunnossa käymme keskustelua, ja jos jotain voimme tehdä niille järjestelijille, jotka tekevät työtä kentällä, niin kertokaa meille. Jos jotain vain voimme tehdä, valiokuntamme voi tehdä jotain niin, että avu, apu saavuttaa sitä tarvitsevat. Hyvät kollegat, olemme jälkijunassa. Äh, annoin nyt ihmisten puhua niin pitkään kuin halusivat, koska asia on tärkeä, mutta nyt mennään seuraavan esityslistan kohtaan, joka on sekin äärimmäisen tärkeä. Eli olemme jatkuvasti myöhässä. Ja jos olette tulleet tänne vain äänestääksenne, niin haluan kertoa, että äänestämme myöhässä vasta ehkä kello äh, vartin yli viisi koska kyllä me tarvitsemme aikaa tähän tärkeään keskusteluunkin. Tässähän on kyse siis EUn ja vuoden 2015 jälkeisen globaalin kehityksen toimintakehityksestä. Tämä on viimeinen keskustelu tästä asiasta tässä valiokunnassa. Tänään me keskustelemme omasta mietinnöstämme, jonka tarkoitus on olla osa yleistä keskustelua ennen kuin neuvosto tekee päätelmiään joulukuussa. Stier on esittelijämme, hän on laatu laatinut äh, <clears throat> mietinnön ja meillä on 460 ja risat tarkistuksia, joten ensi viikkoa mennessä tulisi löytää kompromisseja niin, että voimme äänestää. Ja haluan vedota kaikkiin kollegoihin, jotta ymmärrätte, että meidän ei tarvitse kaikkea sanoa tästä mietinnöstä tänään. On tärkeää, että välitämme selkeitä viestejä neuvostolle. Jos meillä on liikaa viestejä, niin ne katoavat keskustelun syövereihin. Joten yrittäkää keskittyä avainviesteihin neuvostolle, mikä olisi EUn neuvottelukanta näissä vuoden 2015 jälkeisissä neuvotteluissa. Nyt ensin annan puheenvuoron siis Stiirille, sitten varjoesittelijöille ja muille. I'll try to do... Olen kiitoksia rouva puheenjohtaja. Teen parhaani, jotta keskustelu saadaan vietyä läpi hyvissä ajoin ennen äänestystä, mutta muutama tärkeä huomio tähän mietintöön liittyen. Tiedätte kaikki, että tämä tulee olemaan parlamentin viesti, joka välitetään ennen neuvoston joulukuista kokousta. Ja tässä oikeastaan kuvataan parlamentin kantaa ja sitä konsolidoidaan EU-ssa ja me, tästä kuvastuu EUn vahva kanta ennen hallitusten välisiä neuvotteluja, kun vuosituhannen kehitystavoitteet hyväksytään ensi vuonna. Eli näin haluan korostaa sitä, miten tärkeää on saada tästä tekstistä äänestettyä ennen neuvoston kokousta, jotta riittävissä ajoin ennen marraskuun täysistuntoa tämä asia olisi käsiteltävissä ja jotta sitä kautta voidaan vaikuttaa tähän unionin yhteisen kantaan. Prosessi on ollut avoin ei ainoastaan sen suhteen, että tässä on keskusteltu eri, eri poliittisten ryhmien kesken varjoesittelijäkokouksessamme, mutta myöskin siinä mielessä, että olemme avoimessa hengessä keskustelleet kansalaisjärjestöjen edustajien kanssa ja heidänkin näkemyksensä näkyvät tästä tässä tekstissä näissä tarkistuksissa, jotka on jätetty. Lukuiset tarkistukset, 166 kappaletta kaiken kaikkiaan, vahvistaa näkemyksen siitä, että tämä on tärkeä aihe ja että olemme avoimessa hengessä keskustelleet asiasta. Eli tässä on huomioitu eri näkemykset asiasta. Nyt on kuitenkin tarpeen lähteä viilaamaan kompromisseja. Keskiviikkona varjoesittelijät kokoustavat ja vetoankin tässä kollegoiden suuntaan. Olkaa valmiita muovaamaan kompromisseja, sillä halukkuutta kompromissien muovaamiseen kaivataan, jos haluamme käsitellä mietintöä ensi viikolla täällä valiokunnassa. Aika on siis kortilla, mutta meidän täytyy löytää kompromisseja myöskin sen takia, että me haluamme selkeän viestin. Jos lähdemme siitä, että kaikki saavat jotain, niin viesti aika lailla vesittyy. Joten meidän täytyy priorisoida ottaen huomioon, mitä on esitetty eri tahoilta. Nämä ovat tärkeitä kommentteja, joita on esitetty, mutta nyt täytyy priorisoida, jotta viestimme olisi selkeä. Yksi tärkeimmistä sisältöpuolen asioista on tietenkin tämän ihmisoikeuksiin perustuva lähestymistapa vuoden 2015 jälkeisellä toimintakehyksellä. Ei siitä syystä, että tämä olisi ainoa lähestymistapa. On tietenkin selvää, että me lähdemme ensisijaisesti poistamaan köyhyyttä, mutta laajemmin katsottuna puhumme siitä, että avoin työryhmä on tehnyt työnsä ja sen jälkeen on käynyt ilmi, että tämä on yksi kestävän kehityksen tavoitteista, joka on joutunut hyökkäysten ja kritiikin kohteeksi. Eli jos haluamme saada ihmisiä vakuuttuneiksi asiasta, niin meidän täytyy korostaa juuri tätä ulottuvuutta. Meidän täytyy poliittisesti sanoa, että tämä on keskeisin prioriteettimme, eli me sitoudumme ihmisoikeuksiin perustuvaan lähestymistapaan. Eli tämä on heti kakkosena köyhyyden poistamisen ja tietenkin e, kestävän kehityksen painopistealueiden jälkeen. Mutta nimenomaisesti tätäkin asiaa halusin korostaa. Sitten turvallisuus ja rauha STG 16 asiakirjasta tämä löytyy. Tämä on aihe, joka koskettaa puolitoista miljoonaa ihmistä, jotka elävät haurailla alueilla. Tämä liittyy läheisesti meidän rauhan ja turvallisuuden ajattelutapaamme. Me haluamme korostaa asian merkitystä, jotta viesti olisi mahdollisimman selkeä. Eli vähemmän on joskus enemmän, ja jos korostamme näitä asioita, niin silloin viesti on selvä, ja se menee paremmin perille sekä neuvostossa että myöskin kansainvälisellä näyttämöllä, jossa tätä asiakirjaa analysoidaan, eli mikä on parlamentin kanta. MDGstä siirrytään SDGhen, eli me arvioimme tilannetta ja selkeä viestimme on, että me haluamme sellaisen lähestymistapan, joka on uusi, eli lähdemme asiaa käsittelemään ruohonjuuritasolta ja hoitamaan myöskin keskeneräiset työt kesken, jotka ovat liittyneet vuosituhannen tavoitteisiin. Mitä tulee priorisointiin, niin saaneen vielä korostaa sitä, että kyse ei ole stg luettelosta Me emme sano, että vain ja ainoastaan nämä ovat tärkeitä, muut eivät. Tällaisen valikoinnin kautta ja niiden rankingjärjestyksen kautta me välitämme viestin sanoen, että mitkä poliittisesti ovat meidän mielestämme tärkeitä asioita, sellaisia joita ei tulisi unohtaa. SDGtä halutaan vähentää. YK pääsihteerikin on aiheeseen liittyvää asiakirjaa laatimassa. Ja mielestäni tämä viesti pitäisi myöskin välittää eteenpäin. kun puhutaan prioriteeteista, niin kyse ei ole vain ainoastaan köyhyyden vastaisesta taistelusta ja kestävästä kehityksestä, joka olisi kaiken A ja O. Tietenkin niihinkin panostetaan, mutta me puhumme myöskin epätasa-arvosta yhtenä keskeisenä asiakokonaisuutena, joka pitäisi huomioida uudessa toimintakehyksessä. Mutta kuten sanottu, ja en voi toistaa tätä liian usein, meidän täytyy lähteä oikealla tavalla tätä asiaa käsittelemään. En lähde näitä otsakeita käymään läpi. Ehkä keskustelussa niihin palataan ja keskiviikkona varjoesittelyiden kokouksessa kompromisseista päästäneen keskustelemaan. Yksi asia, joka mielestäni pitäisi vielä todeta, on se, että tekstissä viitataan naisten rooliin kehitystavoitteissa. Tarkoituksena on tässäkin suhteessa välittää selkeä viesti, jonka mukaan emme syrji ketään. Eli korostamme sitä, että kehitystavoitteita käsiteltäessä naisilla on erityinen rooli Tietenkin äh, keskustelemme myöskin PCDstä. EUn kanta ei olisi vahva, emmekä voisi saada tuloksia aikaiseksi ilman PCDtä. Tietän, että ehkä että ensimmäisessä luonnoksessa – teksti oli hyvin lyhyt, joten tarkistusten kautta piti tätä tekstiä lähteä laajentamaan. Tämä selittää osittain tämän tarkistusten suuren määrän. Mutta yksi asia, joka tässä on korostunut, on uuden toimintakehyksen universaalisuus. Eli että Euroopan unionikin huomioi nämä uudet SDGt omassa työssään. Yksi ongelma tähän liittyy. Täällä olemme jo kertaalleen keskustelleet SDG 16 ja muistakin. Ja kuten alkuun jo totesin, niin SDG 16 on kansainvälisellä näyttämöllä on ollut se, jota on kritisoitu voimakkaimmin. Ja tästäpä syystä nyt pelätäänkin sitä, että jos tarkoituksena on lähteä vähentämään SDG määrää, niin SDG 16 olisi todennäköisesti niiden joukossa, jotka ensimmäisenä poistetaan luettelosta, mutta sitähän me emme halua. Mutta toisaalta tietenkin monet kollegat toivoisivat paljon yksinkertaisempaa ja lyhyempää SDG-luetteloa. Lähtee siitä ajatuksesta, että jos meillä olisi 17 prioriteettia, niin silloin mikään ei ole priorisoitu toimi. Eli lähtisimme yksinkertaistamaan, eli lyhentämään tätä luetteloa. Eli tässä on olemassa ristiriita näiden kahden tavoitteen välillä. Ja lopuksi vielä siihen, että miten tämä asia voitaisiin ratkaista. Meidän tulee yhtäältä tunnustaa se, että työryhmän ehdotusta voitaisiin yksinkertaistaa, mutta ei siten, että tämä human... ihmisarvon perustuva lähestymistavan tapa unohdettaisiin. Me emme siis vastusta sitä, että hallitusten välisessä konferenssissa päätetään SDG-lukumäärän leikkaamisesta, mutta ei siten, että ihmisoikeuksien perustuva lähestymistapa häviää listalta. Eli meidän täytyy katsoa, miten tämä ongelma, tämä ristiriitatilanne voitaisiin ratkaista. Lopuksi vielä toteaisin, kuten alkuun jo mainitsin, nyt jos koskaan meidän täytyy toimia. Jos neuvottelut venyvät, niin riskinä on se, että viesti ei ole selkeä tai meillä ei ole laisinkaan päätöslauselmaa pöydällä. Eli aika on kortilla. Toki keskiviikkona varjoesittelijät tapaavat ja mielenkiinnolla jään odottamaan hyvässä hengessä tapahtuvaa keskustelua. Me yritämme huomioida kaikki kannat, mutta tietenkin varmistaen, että ne kompromissit välittävät selkeän viestin siitä, mikä on parlamentin kanta ja miten me priorisoimme näitä toimia. Kiitoksia. Kiitoksia kovasti. Nyt annan puheenvuoron ensin varjoesittelijöille ja sen jälkeen alamme keskustella <clears throat> sosiaalistyryhmästä Lischlein. Si, grazie, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan ensinnäkin kiittää esittelijää hänen tekemästään työtä. Se on erittäin hyvä lähtökohta työllemme. Meidän ryhmämme on sitä mieltä, että meidän täytyy määritellä prioriteettejamme selkeämmin, siis sellaisia prioriteetteja, jotka ovat meidän mielestämme tärkeitä myös joulukuun neuvoston kannalta. Me olemme esittäneet useita tarkistuksia ja olen sitä mieltä, että meidän täytyy ottaa keskustelussa lähtökohdaksi avoimen työryhmän päätelmät Ähm, ja on erittäin tärkeää, että yhdistämme tiettyjä prioriteetteja ja pyydämme, että nimenomaan äh, kaikkein innovatiivisimpia äh, keskustelun elementtejä ei jätetä syrjään, vaan otetaan huomioon neuvotteluissa. Ja siksi olenkin aivan samaa yhtä mieltä sen ajatuksen kanssa, että näiden ähm, SDGiden lukumäärän vähentäminen saattaisi mm, johtaa siihen, että tietyt ydinaiheet jäävät sivuun, kuten vaikkapa tasa-arvon puuttuminen ja sukupuolten välinen tasa-arvo. Haluaisin myös restrukturoida tätä mietintöä siten, että korostaisimme enemmän globaaleja kumppanuuksia ja tämän puitteiston universaalisuutta. Ja olemme myös ehdottaneet äh, viimeistä kappaletta siten, että meidän tulisi pohtia enemmän sitä, miten torjumme korruptiota ja verojen kiertoja, miten voimme todellakin vahvistaa kansalaisyhteiskuntaa ja kansallisia parlamentteja. Meidän täytyy taistella epätasa-arvoa vastaan, koska mikään ei etene, jos kaikki yhteiskunnan ryhmät eivät ole tasapuolisia. Ja olen myös sitä mieltä, että epätasa-arvoa täytyy torjua kaikilla <clears throat> rintamilla ei ainoastaan tuloerojen näkökulmasta. Myös naisten ja lasten osaa täytyy parantaa. Ja erityisesti ilmastoasioista haluaisin korostaa ihmisoikeuslähes kehittymistapaa, aivan kuten esittelijäkin sanoi, ja myös terveys ja koulutus, ne tulisi ottaa ihmisoikeuksien niitä pitäisi pitää universaaleina oikeuksina samoin kuin seksuaalisia oikeuksia. Ja kaiken kaikkiaan ihmisarvoa täytyy kunnioittaa kaikessa. Ja tältä pohjalta olemme valmiita työstämään kompromissia. On ymmärrettävä, että haasteet ovat mittavat ja kaikki ne ryhmät, kaikkien ryhmien täytyy olla myös valmiita tekemään kompromisseja niin, että saamme vahvan viestin välitettyä neuvostoon ja että saamme myös yhteisymmärryksen täysistunnossa. Thank you. Kiitoksia kovasti. Seuraavaksi Väyrynen. Madam Chair, Linda. Puheenjohtaja Linda. Myös ALDE on tehnyt muutamia tarkistuksia. Minä itsekin tein muutaman. Minä nyt puhun vain yhdestä niistä. Se koskee sitä, miten uudelleen organisoitaisiin kestävän kehityksen tavoitteet. Komissio tiedonannossaan totesi, että on tarvetta tällaisiin tavoitteiden ryhmittelemiseen, klusterointiin. Kohdassa 32 mietintönoksessa todetaan, että että pidetään hyvänä saavutettu edistö, mutta että määrittyy tavoitteet, niitä määrittyy yksinkertaista ja niiden määrä täytyy huomattavasti pienentää. Minä missä vaiheessa olin ehdottanut mitään eh, pienen tavoitteiden vähentämistä, vaan sitä, että ne uudelleen organisoitaisiin. Minusta niitä voisi olla jopa enemmän kuin 17. Mutta jos 17kin on tietynlainen joulukuusi, ja näyttää siltä, että tulee yhä enemmän koristeita tähän kuuseen, mutta tuuta ei ole enää. Meillä ei ole mitään runkoa eikä oksia, joten siitä syystä minä ehdotin, että me voisimme uudelleen organisoida tavoitteet otsakkeiden mukaisesti. Otsakkeiden olisi köyhyyden vähentäminen, taloudellisen, sosiaalisen ja ekologisen kestävän kehityksen edistäminen ja globaalinen kumppanuus. Tämä ei ole vähentämistä, se on pelkästään pyrkimys uudelleen organisoida asioita. Minä olen tehnyt tarkistuksen, joka sisältää tämän tyyppiset ajatukset, mutta sanamuoto on aika löysä, joten sitä voidaan tulkita hyvin eri tavoin. Mutta ei ole liian myöhäistä pyrkiä tekemään jotakin tämän kaltaista. Minä toivon, että neuvosto ja komissio voisivat vielä pohtia tätä ja neuvotella näistä asioista. Haluaisin muistuttaa teitä Afrikan unionin vierailijan käyn edustajan vierailusta kokouksessa. me Afrikan unioni on tehnyt kuusi kuudesta prioriteetista esityksen, kuudesta tavoitteesta. Me voisimme kenties oppia tästä jotakin. Ja minä toivoisin, että tästä ei synnynyt väärää tulkintaa. Kysymys ei ole leikkaamista tai vähentämisestä, vaan uuden kokonaisuudesta. Se, että voidaan jopa lisätä uusia tärkeitä tavoitteita tähän, tähän 17 tavoitteen listaan. Minä en voi olla paikalla varjostuneiden kokouksessa, mutta minä toivon, että muut ryhmät voivat tukea minun tarkistuksiani, koska tämä uudelleenorganisointi olisi tavoitteena siis tässä. Thank you. Lola Sanchez. Kiitoksia. Ja Sanchez vihreästä. Gracias, señora presidenta. Kiitos puheenjohtaja. Niin, me kysymys on nyt avainhetkiä tällä neuvottelu, jotka liittyvät vuoden 2015 puitteisiin ja Euroopan parlamentti on ottanut hyvin kunnianhimoisen tavoitteen, jos kaustaisen pyrimme sitoutumaan kestävään kehitykseen. Me olemme sitä mieltä, että on jotakin avainelementtejä, joten pitäisi olla ensisijaisia. Konkreettisesti niitä on kolme köyhyys, joka joka ei ole pelkästään tuloon liittyvä kysymys. Kysymys on asiasta, joka on, jolla on useita ulottuvuuksia ja meidän pitää tukea tätä näkemystä. Sitten olen myöskin katsonut, että myöskin että pitää lisäämään ihmisten mahdollisuutta osallistumista ja se, että pitäisi pyrkiä saamaan aikaan välintällä luodaan tällaiset puitteet, niin että ihmiset eh, ei, eivät tilanteissa voi tehdä mitään ja mitä tulee. Tärkeä myöskin tasavertaisuus ja syrjimättömyys. Ne ovat avainkysymyksiä, jotta voidaan vähentää sosiaalisia jännitteitä ja sanakaan vakautta. Ja pitäisi puuttua myöskin eriarvoisuuden juuriin, jotka ovat pelkästään taloudellisia, vaan myöskin poliittisia ja sosiaalisia, joten tarkistuksissa me olemme menneet tähän suuntaan. Me toivomme, että neuvosto ottaa ne huomioon ja kuuntelee avoimesti parlamentin esityksiä. Yes, thank you. Kiitos. Sitten Maria Hoibuk, olkaa hyvä. Dankeschön, Frau Präsidentin. Paljon kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Tarkistuksia on yli 400 kappaletta, mutta keskustelu osoittaa, että päällekkäisyyttä on ja tulee olemaan aika paljon, joten tarkistusten määrä laskee kuin itsestään. Jos haluamme selkeän viesti välittää ul- ulospäin, niin meidän täytyy muotoilla tekstin mahdollisimman tarkalla tavalla. Yksi esimerkki, jos sanotaan, että naisten rooli on erittäin keskeinen, niin tietenkin tässä täytyy myöskin puhua naisten oikeuksista. Se oli vain yksi esimerkki. Ja sitten köyhdenvastainen taistelu, niin kolme keskeistä pilaria, ympäristötalous talous ja sosiaalinen ulottuvuus pitäisi selkeästi mainita nimeltä kestävällä tavalla. Ja mitä tulee YK avoimen työryhmän työhön, sekin kannattaisi tässä mainita mietinnössä. Ja ehkäpä naisten oikeudet ja pienviljelijöiden asema ja hyvä hallintotapa, nekin voitaisiin tässä mainita. Mitä tulee ihmisoikeuksiin perustuvaan toimintalinjaan, jos sitä pidetään niin tärkeänä, niin tavoitteen asettelussa siihen pitää se aina uudestaan ja uudestaan viitata. Ja myöskin epätasa-arvo, joka mainitiin, on meille tärkeä asia. Sitäkin tulee korostaa kaikissa yhteyksissä eri tavoitteiden alla. Me emme saa unohtaa myöskään ilmastonmuutoksen hillitsemistä. Se tulee vaikuttamaan suuressa määrin eri maiden toimintaan ja kehitykseen, joten tämäkin pitäisi mainita kerto mietinnössä. Naisten oikeudet mainitsin jo, ja sitten vielä maatalous. Kyse ei ole vain ainoastaan tuottavasta maataloudesta, vaan myöskin kestävästä maanviljelystä ja pienviljelijöiden roolista. Meidän ei tulisi ainoastaan tukea, vaan myöskin suojella pienviljelijöitä ja heidän oikeuksia. Kyse ei ole vain ainoastaan äh, pääsystä tai veden saantiin ja siementen käyttömahdollisuuteen, vaan myöskin pakkolunastuksen vastaisesta taistelusta on puhuttava. Ja sitten kun puhumme kasvusta, niin meidän täytyy huomioida olemassa olevat rajat, sillä kasvu ei ole loputonta, ja varsinkin kun teollisuusvaltiot ovat kasvaneet kasvamistaan, niin se on liittynyt läheisesti ilmastonmuutoksen ja kasvusta puhuttaessa pitää mainita myöskin, minkälaista kasvua haluamme. Sitten nämä heikot valtiot on tärkeää yhtä lailla kuin rahoituskin. Ei pitäisi vain sanoa, että rahoitusosuutta ei saa laskea, vaan meidän tulisi tässä sanoa, että nolla 0,7 prosenttia kaikkien valtioiden BKTstä pitää saada pottiin. Eli se olisi jatkossakin meidän työskentelymme pohja. Ja sitten mitä tulee laittomiin rahavirtoihin, senkin suhteen täytyy toimia avoimin mielin. Se olisi tärkeää. Ja ehkäpä meidän pitäisi myöskin pohtia sitä, että pitääkö puhua BKTstä kehitystavoitteiden perustana olisiko vaihtoehdolle nyt kysyntää ja voitaisiko käyttää muita seurantavälineitä, jotka liittyvät rahavirtoihin ja miten näitä valvontavälineitä ja varoja käytetään hyväksi. Tärkeänä seikkana on myöskin tällainen pysyvään esittelijän nimeäminen. Tärkeää ei ole saada aikaiseksi nyt hyvä mietintö ja välittää selkeä viesti ulkopuolelle sen suhteen, mitä parlamentti toivoo. Meidän täytyy valvoa toimia ja meidän tulee koko tämän prosessin aikana parlamentin puolelta seurata tilanteen kehittymistä. Se edellyttää pysyvän esittelijän valintaa. Poliittisesti meidän täytyy myöskin johdonmukaisesti toimia, ei ainoastaan kehitysyhteistyöpolitiikan saralla, vaan myöskin muualla. Se on tärkeää, erityisesti kauppasuhteista ja maataloussuhteista puhutaessa. Meidän täytyy aina katsoa, että onko näistä toimista hyötyä vaiko haittaa. Ja tämäkin seikka tulisi mainita tekstissä, mitä tulee hyvään hallintotapaan, niin sehän nyt on sanomattakin melkoinen haaste, ja sille voitaisiin myöskin varata omaa alakohta. Mutta kuten sanottu, monet tarkistukset käsittelevät samoja asioita ja uskonpa, että tältä pohjalta voimme saada hyvän parlamentin mietinnön aikaiseksi. Kiitoksia. Thank you. Um, madam... Kiitoksia. Seuraavaksi Jimenez, olkaa hyvä. Eh. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin sanoa naisten oikeuksien valiokunnan lausunnon laatijana, että herra Tier on ottanut huomioon keskeisenä naisen roolin nimenomaan kehityksen puitteissa. Ja minusta tämä lausunto, joka me teemme naisten valiokunnassa, se tulee olemaan hyvin tärkeä osa tätä mietintöä. Pitäisi ottaa huomioon horisontaalisesti ja ottaa huomioon niissä prioriteetteissa, joita esittelijällä on esimerkiksi koulutuksessa, terveydenhuollossa – ja naisen asemasta paikallisessa taloudessa ja myöskin poliittisten päätöksien teon yhteydessä, maahanmuuton yhteydessä, ravintokysymyksissä, ajatellaan myöskin väkivaltaa ja turvallisuutta. Tässä on otettu huomioon esimerkiksi naisiin kohdistuva väkivaltaa, esimerkiksi juuri nimenomaan sotatilanteissa. Ja on tärkeää turvata naisten ja lasten turvallisuus, koska usein hei käytetään myöskin tavallaan aseena, että väkivalta kohdistuu heihin. Ja tämä, haluaisin onnitella todellakin esittelijää nyt tästä mietinnöstä, joka on näin konkreettinen. Ja tärkeää on ottaa huomioon nämä, nämä päätavoitteet. Meidän on tärkeää, että me puhumme yhtenäisesti ja voimakkaasti kun ajattelen niitä haasteita, jotka on kohdettava, se myöskin, minusta on myöskin hyvä se, mitä täällä on puhuttu ihmisoikeuksista. Ajattelen tätä koko mietintöä, siinä on tällainen henki, joka täytyy sitten muuttua poliittiseksi tahdoksi, jonka täytyisi näkyä siinä, miten parlamentti sitoutuu näihin kysymyksiin. Thank you, Madam Hautala. Ja seuraavaksi Hautala, olkaa hyvä. Thank you. Eh, Maria Hoibuk already explained. Kiitoksia. Maria Hoibuk Joo. Kiitoksia. Maria Hoibuk jo selosti meidän ryhmämme kantaa ja esittelijä on ollut avoin. Hän on halunnut konsensushenkisen mietinnön ja olemme avoimia tällä ja täytyy tietysti kunnioittaa myös esittelijän mainitsemia aikarajoja. Todellinen strateginen kysymys on se, johon monet teistä olette jo viitanneetkin, eli mitä sanoa tavoitteiden lukumäärästä. Minä uskon, että kun hallitusten välinen prosessi ensi vuonna käynnistyy todenteolla, niin tavoitteiden lukumäärää varmasti halutaan vähentää. Ainakin on vahvoja poliittisia motiiveja vähentää esimerkiksi naisten oikeuksiin liittyvien tavoitteiden lukumäärää. Ja olen tyytyväinen siihen, että esittelijä puoltaa vahvasti ihmisoikeuksia oikeuslähtöistä lähestymistapaa. Eli uskon, että löydämme hyvän muotoilun tälle asialle, koska monet meistä saatamme hävitä pelin, jos sanomme, että tämä oli monimutkaista, jos perustelemme tätä monimutkaisuudella. Ja Väyrynenhän sanoi, että tavoitteiden <clears throat> uudelleenjärjestely voisi olla hyvä asia, mutta, mutta pitääkö se tehdä nyt vai vasta myöhemmin, se on kysymys. Se on esittelijä ratkaistava asia. No, olen kuitenkin sitä mieltä, että varmasti tulemme saamaan pääsihteerin synteesi. Yhteenvetoraportin se on toivottavasti yhtä kunnianhimoinen kuin avoimen ryhmän katsaus, mutta mitään takeitahan ei ole, koska hallitusten välinen prosessi on vasta alkutekijöissä ja sitten vasta täytyy alkaa taistella. Älkäämme tehkö sitä vaikeampaa. Kiitoksia sitten Garosalam. Muy brevemente. Aivan lyhyesti, koska olen olen yhtä mieltä ryhmän tavoitteista, joka on jo esitelty. Färjestelimehän sen jo esitteli, mutta minä olen tehnyt viisi tarkistusta, jotka ovat pohjimmiltaan samansuuntaisia kuin se eh, painopiste, joka koskee näitä tällaisia epäonnistuneita valtioita, eli että tuettaisiin hallintoa nimenomaan ihmisoikeuksien osalta, mutta on yksi asia, jota haluaisin erityisesti korostaa, joka, siis tämä tuki, että on olemassa tällainen horisontaalinen näkemys, joka liittyy siihen, että tuo, suojellaan ihmisiä siitä, että heidän tai mahdollisuuksia nimenomaan tällaisen taistelun, joka liittyy nimenomaan köyhyyttä vastaan, niin myöskin ympäristön suojeluun. Selvä, kiitoksia kovasti. Olen ymmärtänyt, että komission edustaja Martin Perä haluaa sanoa jotain lyhyesti. Olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Alkuun toteaisin, että me olemme erittäin tyytyväisiä tähän mietintöön ja tämä tulee oikeaan ajankohtaan, eli juuri ennen joulukuun neuvostoa ja ennen YK pääsihteerin syntäsi asiakirjan julkistamista. Rouva puheenjohtaja, nämä ajatukset jotka löytyvät tekstistä ja joita komissio on esitellyt kahdessa tiedonannossa, ovat hyvin lähellä toisiaan. Esimerkkinä mainittakoon köyhyyden keskittyminen, ihmisoikeuksiin perustuva lähestymistapa ja sukupuolikysymys. Ja se, että kansalaisyhteiskunnalla ja yksityisellä sektorilla on tässä uudessa toimintakehyksessä keskeinen rooli. Sitten epätasa-arvo, asia, ja myöskin se, että tavoite 16, joka liittyy toimintamahdollisuuksiin ja haavoittuvissa yhteiskunnissa, eli meidän täytyy varmistaa, että tämä ei unohdu. Ja mitä tulee elintarviketurvallisuuteen, ruokaturvaan ja muihin ja johdonmukaiseen kehitysyhteistyöpolitiikkaan, niin minä uskon, että ne ovat keskeisiä silloin, kun uutta toimintakehystä lähdetään implementoimaan. Hankalia asioita on edessämme, kuten esittele itsekin totesi, se liittyy universaalijuuteen ja miten se käytännössä toteutuu EUn tasolla ja siihen liittyen täytäntöönpano yleisemmällä tasolla. Kaikki tietävät, että me tarvitsemme uuden globaalin kumppanuuden, mutta on olemassa nousevia valtioita, joiden täytyy vain ymmärtää, että heilläkin on keskeinen tehtävä ja asema pantaessa tällaista ohjelmaa täytäntöön sekä omassa maassaan että muualla. Eli omia politiikkoja ja omia varoja tulee käyttää oikealla tavalla, ja tätä tulisi korostaa. Mitä jatkoon tulee, niin jotkut täällä myöskin esittelijä viittasivat tavoitteiden lukumäärään. Nyt niitä on 17. Ehkäpä me voimme sanoa, että ihanen maailmassa 17 prioriteettia on aivan liikaa. Mutta palasin juuri New Yorkista ja keskustelin siellä pääsihteerin synteesiasiakirjaa käsittelevien henkilöiden ja heidän kumppaneiden kanssa. USAn, Brasilian ja muiden edustajien kanssa ja aika lailla ollaan huolissaan siitä, että pääsihteeri ei lähdekään tätä määrää kyseenalaistamaan. Hän ehkä ryhmittelee esitystarkoituksessa näitä esityksiä, jotta kehys olisi helpommin esiteltävissä. Mutta Tuskinpä tästä kannattaa New Yorkissa lähteä uudestaan keskustelemaan, mutta enpä usko, että sitä kautta tilanne paranisi. Tässä voi olla varana se, että tietyt meille tärkeät asiat lähtevät listalta. Niin kuin täällä on jo sanottu, niin me tarvitsemme vahvan unionin kannan hallituksen, hallitusten välisiin neuvotteluihin, jotka alkavat tammikuussa, joten me toivomme, että neuvostoparlamentti ja komissio yksissä tuumin laativat kunnianhimoisen kannan, jota puolustetaan tulevina kuukausina. Ja sitten vielä lopuksi ilmastonmuutokseen. Se mainitaan myöskin avoimessa työryhmässä ja sen kertomuksessa, ja niin kuin täälläkin on sanottu, niin tärkeää on, että tämä asia myöskin korostuu tästä kehyksestä Meidän täytyy joka tapauksessa varmistaa johdonmukaisuus ja huomioida ilmastonmuutosneuvottelut, jotka tulevat siirtymään erittäin tärkeään vaiheeseen ihan tuota pikakiitoksia. Mehän äänestämme ilmastonmuutoksesta seuraavaksi, että näiden kantojen kesken on sitten yhdenmukaisuutta. Tiedä, olkaa hyvä. Let me thank you. Kiitoksia. Haluan kiittää kaikkia kollegoita, jotka myötä vaikuttivat tähän keskusteluun. Ja haluan myös kiittää niitä, jotka ovat ehdottaneet tarkistuksia. Lyhyesti muutamista seikoista, jotka otettiin tällä erää esiin. Eli te mainitsitte globaalin kumppanuuden, että sitä tulisi vahvistaa. Ja me tulemme kyllä tähän suuntaan todellakin tekemään työtä, kun kompromisseja laadimme. Tietysti epätasa-arvoisuuskysymys. Puhuitte kaikenlaisesta epätasa-arvoisuudesta. No se nyt on toinen kysymys, toinen sellainen kysymys, jota pohditaan kompromisseissa. Tulemme tekemään yksityiskohtaisempia päätöksiä varjoesittelijöiden kokouksessa, mutta tämä toden tottakin on kysymys, jonka osalta haluamme mennä juuri haluamaanne suuntaan. Sitten yksityissektori. Uskoakseni filosofiamme on se, että sen sijaan, että ylen katsoisimme tätä koko kysymystä, eli sitä, että yksityinen sektori on tärkeä tekijä ja toimija, ja sekin on ollut läsnä, sillä on ollut tärkeä osa kehittyvissä maissa, niin filosofiamme on se, että on parempi, että se on olemassa, mutta täytyy korostaa sitä, että yksityisen sektorin tulisi myös myötävaikuttaa meidän tavoitteisiimme sen sijaan. Eli sen sijaan, että jättäisimme sen kokonaan huomiotta, niin olisi viisaampaa viitata myös siihen. Ja elinvoimainen yksityinen sektori, joka on sitoutunut meidän tavoitteisiimme, on sellainen asia, jota meidän täytyy myös tavoitella. Varapuheenjohtajamme Paavo kyllä sinä teit selvän eron eh, siitä, että tässä ei ole kyse vähentämisestä, vaan uudelleen järjestämisestä, siis lukumäärien. Ja on totta myös se, että me olemme yhdessä tehneet tarkistuksen, joka osoittaa, äh, on osoitus siitä suunnasta, jota voisimme noudattaa ilman, että EU-neuvottelumandaatti olisi liian kapea kansainvälisen neuvottelu, siis hallitusten välisen neuvotteluprosessin aikana. Eli tämä on ihan mahdollista. Mutta jälleen kerran tässä vaiheessa ei pidä ymmärtää asioita väärin. Eli emme me ole se taho, joka sanoo, että näin pitää ryhmittää asiat ja muita keinoja ei ole. Mutta kyllä toki voimme tehdä ehdotuksen juuri <clears throat> niiltä, niiden linjojen mukaisesti, kuin tarkistus esitettiin. Ja sitten Lola Sanchezille. Entä? Kyllä se perustuu pelkästään tuloon. No, se on aivan totta. Kompromisseissa tämä on mukana, se on selty siihen, että me tulemme varmastikin tapaamaan keskiviikkona, mutta joka tapauksessa tämä näkökanta – se ei tule olemaan mikään ongelma. Ehkä se ei tule aivan yhtä selkeää, mutta tämä sanojen määrän rajoitus, joka on tässä ensimmäisessä versiossa, niin siinä on tämä. A good governance. Ja Hoimpehille hyvästä hallinnosta. Sen lisäksi, mitä sanoitte ilmastonmuutoksesta, niin hyvää hallintoa täytyy korostaa, myös globaalia hyvää hallintoa. Joskus puhutaan vaikkapa maan haltuunottamisesta, joskus tangoon tarvitaan kaksi. Globaalissa hallinnoinnissa ää, tämä tarkoittaa sitä, että molemmat, molempien osapuolten taholla tarvitaan hyvää hallintoa. Tässä ei puhuta ainoastaan kehittyvistä maista, vaan kehittyneistä maista. Eli tässä on Tämä on, tämä, tämä on nimenomaan tämän uuden puitteiston universaalisuutta. Ja kun puhumme hyvästä hallinnosta, puhumme nimenomaan globaalista hyvästä hallinnonista. Sitä on syytä korostaa ja painottaa sitäkin. 0,7 prosentin tavoite, no se ö, ilmenee monista tarkistuksista, joten tämä ei varmastikaan koidu ongelmaksi. Sitten pysyvästä esittelijästä ihan hyvä pointti. En nyt ole ihan varma siitä, onko tämä se asiakirja, jossa tällaisia päätöksiä tulisi tehdä. Ei kai valiokunta loppujen lopuksi voi tällaista päätöstä tehdä. Ei, tai siis nimenomaan valiokunta ehkä voi loppujen lopuksi tehdä, <clears throat> tehdä tämän päätöksen. Me emme tarvitse koko Euroopan parlamenttia tekemään tällaista päätöstä. Eli olen ihan avoin tälle ehdotukselle. Se on ihan hyvin perusteltu. Teresalle sinä mainitsit FEM-valiokunnan. Okay. Eh... Kiitos minusta. Naisen rooli aktiivisella tavalla, ei pelkästään silloin, kun pyritään välttämään syrjintää, ennen kaikkea väkivallan kysymyksessä väkivalta, joka kohdistuu naisiin. Siis tämä naisen rooli poliittisessa päätöksenteossa ja kehityksessä on asia, jota täytyy korostaa tässä mietinnössä. Eh, eh. Sitten <clears throat> Heidi Hautalalle Kiitoksia siitä, että olette niin optimistinen ja olen itsekin samalla linjalla ja odotan keskiviikkoa, että saamme aikaan konsensuksen. Sanoisin, että yritämme ottaa tämän kysymyksen mukaan, josta puhuitte. Sitten tavoitteiden lukumäärästä. Onko tässä nyt kyse keskustelusta siitä, kuinka tavoitteet ryhmitellään vai mitä pääsihteerin asiakirja sisältää eh, ja se, miten hallitusten väliset neuvottelut menevät. No, se on varten otettava kysymys, kyllä. Kyllä meidän varmasti on syytä eh, lausua kantamme tästäkin asiasta. Meidän ei pidä pidättäytyä eh, ilmaisen kantamme ilmaisusta selkeän kantamme ilmaisusta. Ja tässä mennään tosiaan siihen suuntaan, että me olemme avoimia uudelleenjärjestämiselle ihanteellisessa tilanteessa, aivan kuten komission edustajakin sanoi, niin voimme jopa vähentää tavoitteita. Mutta tämä on tietysti toinen asia kuin, että vastustaisimme sitä. Emme kuitenkaan halua sanoa, että että tämä tapahtuisi ihmisoikeusperusteisen lähestymistavan kustannuksella. Ja jos tämänkin eh, viestin voimme välittää, mehän olemme puhuneet kunnianhimoisuuden tasosta, ja jos tämä on se avainviesti, jonka me haluamme tämän mietinnön avulla lähettää ja pystymme sen lähettämään, niin silloin olemme jo saavuttaneet erittäin tärkeän tavoitteemme tai tämän asiakirjan tavoitteen. Eihän tämä ole ainoa tavoite, mutta mutta on tärkeää, että ainakin tämä viesti tulee selväksi. Ja haluan vielä kiittää teitä puheenvuorostanne. Thank you, miss. Kiitoksia. Mrs. Kiitoksia, edustaja Stier. Ja haluaisin vielä sanoa teille, että tiedän, että varjoesittelijät tapaavat esittelijän ja yrittävät saada aikaan kompromisseja. Ensi viikolla meidän täytyy äänestää, jos haluamme voida vaikuttaa neuvoston päätöksen Eli 11.11. täytyy äänestää. Tiedän, että teette parhaanne saadaksenne aikaan kompromisseja niin, että saamme ensi viikolla hyvän äänestyslistan. Kiitoksia kovasti. Te, jotka odottelette Ebola-keskustelua, niin kerron, että olemme hiukan myöhässä. Nyt meillä on ensin ilmastonmuutos. Äänestys se kestänee 10 minuuttia. Jos haluatte lähteä, lähtekää hiljaisesti ja me aloitamme sitten äänestyksen piakkoin. Hyvät kollegat, onhan teillä äänestyskorttikin valmiina. Okay. ah Okay. Okay, colleagues. Uh, you need, you need to Okay, colleagues. No niin, hyvät kollegat. Kuten tiedätte, Eurooppa-neuvosto viime viikon kokouksessaan hyväksyi päätelmät, jotka koskevat ilmastonmuutosta, pyysivät, että ja vähennetään ainakin 45 prosentilla kasvihuonepäästöjä ja pyritään kohti parempaa energiatehokkuutta. Ja meidän äänestystuloksemme tai tämä mietintämme tullaan välittämään Envi-valiokunnalle ja siitä äänestetään täysistunnossa äh, <clears throat> marraskuussa ennen seuraavaa Liman COP-kokousta. Eli me pyrimme vaikuttamaan äh, Liman COP-kokoukseen ja pyrimme myös vaikuttamaan Pariisin ilmastoneuvotteluihin vuonna 2015. Nehän ovat erittäin tärkeitä, kuten komissiokin sanoi. Me puhuimme äsken näistä SDG-tavoitteista ja puhuimme ylipäänsäkin ilmasto-oikeudenmukaisuudesta ja globaalistakin oikeudenmukaisuudesta. Mennään oikopäätä eteenpäin ensimmäiseen äänestykseen. Tarkistus 30 puolesta. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyl- hyväksytty. 29 tarkistus puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Meillä on suullinen tarkistus kaksi. Se on ihan pieni korjaus puolesta. Puolesta siis. Vastaan. Tyhjää. Täytyy tarkistaa tämä suullinen tarkistus numero kaksi. Tarkistetaan. No, toivotaan, että koneet toimivat. Eli tarka, tarkistetaan suullinen tarkistus kaksi. Äänestys alkaa. So FDDllä e teillä on ylimääräinen ihminen. Kaksi ylimääräistä äänestäjää FDD-ryhmältä. Teillä on oikeus kahteen ääneen ja kuinka moni täällä nyt äänestääkään? Neljä. Neljä äänestää. Okay, hang on colleagues, it looks like... Hetkinen, nyt näyttää siltä, että tämä koneisto ei toimi. Pidetäänpä Pieni tauko tarkistetaan. Minä näen teitä vain kaksi paikalla, joten on aika kummallista, että äh, teitä olisi kaksi liikaa, mutta minä näen, että teitä olisi vain kaksi. Täytyy odottaa. Pitäisikö vielä tarkistaa? They're checking the system. What you... Nyt järjestelmää tarkistetaan, mutta äh, äänestetään kättä nostamalla. Eli puolesta, suullinen tarkistus kaksi puolesta. Vastaan. Abstention. Tyhjää. Hyväksytty. Toivotan, että seuraavalla kerralla teillä ei ole kaksi kaksoisolentoa jossain piileskelemässä ja äänestelemässä. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 33 tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Suullinen tarkistus kolme puolesta Ai teidän ryhmänne ei halua sitä. Emme voikaan äänestää tästä suullisesta tarkistuksesta. Olen pahoillani. Äänestämme siis kompromissiviitosesta puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Nyt menemme tarkistukseen 40 sivun puolen väliin. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 42 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 43 puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. Kompromissi kuusi puolesta vastaan. Tyhjää, hyväksytty. Nyt menemme 48 kokoon puolesta vastaan. Tyhjää, hyväksytty. Kompromissi seitsemän sivulla kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 49 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty.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 hyväksytty. Anteeksi, hylätty, hylätty. 58 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 60 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Mihinkäs nyt? 59 <clears throat> pitää hypätä yli.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 69 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 60, äh, 70 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt menemme johdantoosan kappaleisiin. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi yksi. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. <clears throat> Tarkistus viisi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kahdeksan puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kymmenen puolesta <clears throat> vastaan tyhjää. Hyväksytty. Yksitoista puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. kaksitoista puolesta vastaan tyhjää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 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Loppuäänestys sähköisesti Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja tulos on 19 puolesta kolme vastaan yksi tyhjä. Kiitoksia kovasti kaikille niille, jotka äänestivät ja myös varjoesittelijöille ja sihteeristölle kiitoksia kovasti. Nyt mennään nopeasti eteenpäin viimeiseen kohtaan, joka on äärimmäisen tärkeää. Pidämme pari minuuttia taukoa ennen kuin puhujat tulevat tänne eteen. Stop here. Thank you.

No niin, hyvät kollegat, olemme hiukan myöhässä ja tämä aihe on äärimmäisen tärkeä. Joten pyytäisin kaikkia istuutumaan, jotta voimme lähteä käsittelemään kohtaa 10. Kyseessä on keskustelu Ebola-kriisistä. Tämähän ei ole ensimmäinen kerta, kun me keskustelemme aiheesta valiokunnassa tai täysistunnossa, mutta kuten uutisista olemme kuulleet, niin tilanne on äärimmäisen vakava ja tämän päivän keskustelun ajatus on, siis mehän puhuimme syyskuun alussa tästä viimeksi, niin tänään haluaisimme kuulla, josko kentällä EUn apu on menossa perille. Ja kuulemme myös DG Ekon komission edustajalta siitä, onko heidän näkökulmastaan edistystä saatu aikaan, onko humanitaarinen apu päässyt läpi. Euroopan neuvosto viime viikolla keskusteli keskusteli asiasta ja päätti, että komissaari Stridianidis, siis tulisi EUn Ebola-lähettiläs. Ja hän menee ensi viikolla Länsi-Afrikkaan ja toivottavasti kuulemme häneltä tietoja heti kun hän palaa matkaltaan. Tänään kuitenkin kuulemme ensinnäkin tohtori Usman Sillan esityksen. Hän on Ginean tasavallan Euroopan unionin suurlähettiläs. Meillä on myös AKT-valtion puheenjohtaja, joka on Al-Haji Muhammed Mumuni. He kertovat Ebola-kriisiä koskevasta kokouksesta, joka järjestettiin AKT-tiloissa Brysselissä jokin aika sitten. He kertovat niistä ma- niiden maiden tilanteesta, joissa Ebola on ollut, ja kertovat myös pitkän tähtäyksen suunnitelmistaan. Mehän aiomme laatia mietinnön Ebola-kriisin läksyistä, jotta voitaisiin varmistaa se, että tällainen tilanne ei uusiutuisi. Ja meillä on myös Jean-Louis de Prouver täällä, joka on komission humanitaarisen avun ja pelastuspalveluasioiden pääosaston eli DG Econ edustaja, johtaja itse asiassa. Ja sitten meillä on myös DG Kolta, Ekosta pari muutakin puhujaa, joiden puheenvuorot kuulemme. Eli aivan alkuun haluan antaa puheenvuoron lähettiläs Sillalla, joka voi kertoa meille tilanteesta Kuinean tasavallassa. Ja haluan tietää, haluaisitteko jotain meidän tekevän, jotta voisimme avittaa tilannetta teidän maassanne? Merci beaucoup. Madame. Kiitoksia kovasti, rouva puheenjohtaja. Haluan kiittää teitä siitä, että saan AKT-valtioiden ryhmän puolesta äh, esiintyä täällä. Olenhan tällä hetkellä äh, AKT-suurlähettiläskomitean puheenjohtaja 23.9. hän kollegoineni äh, tapasim, Sierra, tapasimme Sierra Leonessa, siellä keskusteltiin Ebolasta, joten Haluan vielä kertaalleen kiittää tästä kutsusta. AKT on jär, aikonut järjestää kolmen maan, Sierra Leonen, Guinean ja Liberian kanssa symposiumin kokouksen, ja se siis todellakin järjestettiin 8, 17. lokakuuta AKT-tiloissa. Ja tämä kokous järjestettiin erittäin tehokkaasti ja haluankin kiittää rouva Remondia, joka on AKT ryhmän sihteeri, hän järjesti tämän symposiumin. Siellä oli 150 osallistujaa. Tässä symposiumissa lähes kaikki ne toimijat, jotka liittyvät jollain tavalla Ebolan vastaisen taisteluun, saattoivat keskustella keskenään Meillä oli myös henkilö, joka tekee tutkimusta Guineassa, ei ainoastaan <clears throat> Ebolasta, vaan myös AIDSista, joka on myös toinen tärkeä sairaus. Eli tieteellistä tutkimusta ei tehdä ainoastaan Amerikassa ja Euroopassa, vaan myös itse Afrikassa. Meillä on suuria tutkijoita, jotka tutkivat lääkkeitä, lääkkeitä ja lääkekasveja – joita meillä meidän maissamme on. Me emme ehkä löydä rokotetta, mutta toivottavasti löydämme lääkkeen, jonka avulla voitaisiin torjua ebolaa. Ja meillä oli siis tämä tutkija Afrikasta, joka kertoi Ebola-viruksesta ja siitä yhteistyöstä, jota tällä hetkellä tehdään – suurten instituutioiden kanssa, jotka käsittelevät trooppisia <clears throat> tauteja. Eli yhteistyötä tehdään siis Lyonin yliopiston, Antwerpenin yliopiston ja saksalaisen yliopiston kanssa. Nämä keskustelut herättivät ainakin jonkin verran toiveita. Eli tutkimusta tehdään niin Amerikassa kuin Euroopassa ja myös Afrikassa niin, että pyritään löytämään lääkitystä Ebolaan pyritään löytämään sellainen tuote, joka on samankaltainen kuin <clears throat> jo, jollaisia on jo voitu patentoida aiemminkin. Ja tämä oli oikeastaan kaikkein tärkein symposiumin tulos, eli keskustelimme tutkimuksesta. Meillä oli myös profe- belgialainen professori, joka kertoi siitä, mitä Ähm, Belgiassa tehdään, kun tällä hetkellä pyritään löytämään äh, rokotetta. Äh, Ebola-viruksenhan löysi aikoinaan belgialainen äh, tutkija. Kolmas tärkeä symposiumin tulos oli se, että keskusteltiin tilanteesta paikan päällä. Muun muassa Metsän Sans Frontier, UNICEF, kansainvälinen punainen risti ja muut kertoivat kokemuksistaan näissä kolmessa maassa. Haluan kertoa, että tällä hetkellä jo 5000 henkilöä on kuollut näissä kolmessa maassa ja 10 000 lähes on saanut tartunnan. Kuolleisuus on 50-60 prosenttiin, joten aivan kuten Liberian ministeri, <clears throat> terveys, terveysministeri on sanonut ja kolme valtionjohtajaa ovat kertoneet, niin tämä Ebola on todellinen vitsaus, joka tuhoaa nopeasti. Eli meillä on kiire. Meillä on kiire, jotta voimme tehokkaasti ja nopeasti parantaa heikkoa terveydenhuoltojärjestelmäämme kentällä. Toinen tärkeä asia, joka täytyy tehdä nopeasti, on kouluttaa sairaanhoitajia ja lääkäreitä hoitamaan e- Ebola-potilaita ja tarvitaan myös välineitä. Puheenjohtaja, te sanoitte, mitä täällä voidaan tehdä. No, täällä Euroopan parlamentissa, kun nyt olen, niin haluan ensinnäkin kiittää Euroopan unionia ja komissiota ja kaikkia ää, niitä tahoja, jotka ovat mobilisoituneet. Kansainvälinen mobilisaatio on erittäin tärkeää Ja toivottavasti tämä laaja mobilisaatio tuottaa nopeaa vastausta. Ja on erittäin tärkeää on, että saamme suoraa apua omiin maihimme. Kyllähän me tiedämme, että Maailmanpankki New Yorkissa järjesti tärkeän konferenssin ja myös syyskuussa YK on jo sitoutunut antamaan apua. Mutta hyvä puheenjohtaja, tehän tiedätte, että että sitoutumisen ja todellisen avun välillä on liikaa, kuluu liikaa aikaa. Me olemme kiitollisia tietysti kaikista niistä avu, apu, avunannon sitoumuksista, joita New Yorkissa tehdään, mutta me tarvitsemme nopeasti apua, suoraa apua paikalla. On myös erittäin tärkeää, että kaikkia aputoimia koordinoidaan, koska yksi tärkeä ongelma on avun koordinaation puute. Eli kaikki, kun ajatellaan kaikkia niitä lupauksia, joita on tehty esimerkiksi Haitille ja muille, niin lopulta koordinaation puute on <clears throat> johtanut ö, ongelmiin. Eli toivottavasti näitä tunnettuja ongelmia voidaan välttää niin, että meidän kolmessa maassamme, niin YK kuin Euroopankin lupaama apu, Kuuba, Venäjän monet ovat luvanneet apua, niin olisi tärkeää, että tätä apua myös koordinoitaisiin, koska ilman koordinaatiota raha katoaa tai ei tule liian riittävän nopeasti perille. Me olemme myös tutkineet tässä symposiu, tai tutkimme tässä symposiumissamme ja taloudesta ja, olemme, ja pohdimme sitä, mikä on tämän sairauden vaikutus talouteemme kolmessa maassa talousvaikutukset ovat olleet katastrofaalisia. Nämä maat ovat eh, leimautuneet, rajat on suljettu. Jos on Sierra Leonen tai Liberian eh, tai Kinean passi, niin pidetään kuin eh, radioaktiivisena. Eli <clears throat> leimautuminen on raskasta ja me pyrimme Ebolan jälkeen tekemään jonkinlaisen Marshall suunnitelman, koska Ebolan jälkeen kaikki on lamassa, maatalous on lamassa, turismi on lamassa, kaikki investoijat ovat kadonneet, kaivonnaisteollisuus on lamassa ja elämä ylipäänsä on erittäin vaikeaa, joten täytyy valmistautua Ebolan jälkeiseen aikaan. Ja voin vakuuttaa teille, hyvä puheenjohtaja, että kun kaikki sitoutuvat auttamaan, niin me toivottavasti onnistumme tekemään jotain. Tilanne tällä hetkellä kentällä, siis mehän voimme lukea tilastoista joka päivä. Nyt aivan kuten Liberian puheenjohtaja on sanonut, niin tällä hetkellä ongelma alkaa stabilisoitua. Meillä on, me elämme tietynlaisessa psykoosissa vielä, pelkäämme kovasti, mutta pikkuhiljaa toivottavasti saamme vakautettua tuo tämän tilanteen, tämän kuumetaudin ja pikkuhiljaa saamme sen etenemisen kuriin. Ja uskon, että sen tutkimuksen avulla, jota tällä hetkellä tehdään, niin tämän vuoden loppuun mennessä tai viimeistään ensi vuonna saadaan aikaan rokote. Ja se tutkimus, jota tehdään siis USAssa, Euroopassa ja Afrikassakin, niin toivottavasti sen avulla saamme aikaan paitsi rokotteen, josta juuri puhuin, myös lääkkeitä. Eli tässä lyhyestä virsikaunistyyppisesti symposiumin tulos ja symposium päättyi vetoomukseen niin Afrikalle kuin Euroopallekin. Ja hyvä puheenjohtaja, me toivomme, että parlamenttikin tukisi tätä vetomusta. Eli toivottavasti mahdollisimman pian voidaan järjestää kansainvälinen solidaarisuuskokous jonka aiheena on Ebola ja joka järjestetään siis täällä Brysselissä. Malissahan ma, Malin terrorismin tiimoilta järjestettiin vastaava solidaarisuuskokous ja se oli menestys. Ja toivottavasti me voimme mahdollisimman pian järjestää suuren kansainvälisen solidaarisuuskonferenssin Ebolasta Brysselissä, koska Ebola ei ole enää ainoastaan Afrikan uhka, vaan se on maailmanlaajuinen uhka ja meidän täytyy vastata siihen maailmanlaajuisesti mobilisoitumalla. Ja jälleen kerran haluan kiittää kaikkia teitä, jotka olette auttaneet meitä ja jotka jatkossakin meitä autatte. Me olemme erittäin kiitollisia EUlle ja me voimme toivottavasti olla yhteyksissä, että jatkuvasti ollaan perillä siitä, mitä kentällä tapahtuu. And thank you very much, Ambassador, for coming again and giving us that update. Paljon kiitoksia, että tulitte kertomaan meille uustiedoista ja tästä kansainvälisestä konferenssista. Seuraavana Al-Haji Muhammad Muhuni, hän on AKT-maaryhmän puheenjohtaja, olkaa hyvä. Paljon kiitoksia rouva puheenjohtaja, arvoisa rouva puheenjohtaja, minulla on ilo ja kunnia olla täällä vieraananne ja puhua edessänne Länsi-Afrikan Ebola-kriisi aiheeseen liittyen. Kuten kollega Margaret Chan, WHOn edustaja sanoi, tämä Länsi-Afrikan Ebola-epidemia on kiistatta pahin kansanterveydellinen uhka. Tämä on uhka globaalille turvallisuudelle ja rauhalle ja kansanterveydelle, mitä suurimmassa määrin erityisesti näissä maissa, Liberiassa, Sierra Leoneissa ja Gineassa. Tämä epidemia on vaatinut jo lähes 5000 ihmisen uhrin ja on uhka monelle muulle. Ja mitä voikaan tapahtua, jos haavoittuvien maiden tarjousjärjestelmät eivät ole kykeneviä taistelemaan tällaista kriisiä vastaan. Terveyspalvelualan ongelmat osoittavat meille, että vaikka globaalisti mennäänkin eteenpäin ja myöskin AKT-alueen maissa, niin suurin osa maista ei kykene vastaamaan MDG-tavoitteisiin – eli tavoitteeseen numero neljä, lapsikuolleisuuden vähentäminen ja myöskin HIV ja malarian ja muiden tautien vastainen taistelu. Meidän täytyy toimia nopeasti ja tehokkaasti juuri niissä maissa, jotka ovat vielä jälkijunassa erityisesti huomioiden vuoden 2015 jälkeistä kehitystavoitetta. Tällaiset nopeat tavoitteet tarkoittavat myöskin kansanterveydellisten resurssien vahvistamista sekä terveystyöntekijöiden määrän äh, oikea suhte ja suhde kansan kokoon. Lisäksi laadukkaita huokeita äh, lääkkeitä pitäisi olla käytettävissä AKT-maissa, koska muuten ihmisiä ei voida kunnolla hoitaa ja enemmistö kansalaisista – eivät kykene hankkimaan itselleen näitä lääkkeitä. Me olemme aloittaneet oman toimintamme laadukkaiden lääkkeiden tarjoamiseksi 15 Afrikan valtiossa. Ravitsemus tot onnettomuuksetkin vaikuttavat monissa AKT-maissa tilanteeseen. Tästäpä syystä onkin tärkeää systemaattisesti huomioida myöskin aiheeseen liittyvät indikaattorit silloin, kun tällaisia yhteistyöohjelmia laaditaan. Ja tässä yhteydessä tärkeänä on se, että AKT-pääsihteeri järjestää Ginean edustajan kanssa symposiumin, johon kollega Amasa Silakin jo viittasi omassa puheenvuorossaan. Tämän symposiumin aikana korostettiin juuri sitä, että Ebola-epidemia leviää erittäin nopeasti Sierra Leoneissa, Gineassa ja Liberiassa. Ja tämä tarkoittaa, että kun näissä maissa on muitakin sairauksia riittävä, enemmän kuin tarpeeksi, niin tilanne pahenee entisestään. Ja näissä maissa meidän täytyy ryhtyä tehokkaaseen vasta toimenpiteisiin taisteltaisiin Ebola-epidemia vastaan. Meidän täytyy tehostaa kansallista terveydenhuoltojärjestelmää näissä maissa, erityisesti terveydenhuoltoa ammattilaisten kouluttamiseksi. Kansainvälisen yhteisön pitäisi tarjota suoraa tukea näille maille, erityisesti välineistön ja henkilöstön muodossa, erityisesti hoitohenkilökuntaa tarjoamalla. Kansainvälisen yhteisön pitäisi välttyä siltä, että koko Länsi-Afrikan alue olisi yksi ongelma-alue ja rajoittaa ihmisten liikkumista alueita Euroopan unionin suuntaan. Nyt tarvitaan koordinointia kaikilla tasoilla, jotta työ ei olisi turha? Meidän täytyy varmistaa, että varoja on käytettävissä näissä kohdemaissa, että myöskin niissä maissa, joissa Ebola-riski on olemassa. Lisäksi meidän täytyy valmistautua kaikkialla Ebolaan, erityisesti jos on olemassa rajayhteys näihin keskeisimpiin Ebola-epidemia-alueisiin ja maihin. Ja myöskin lennot alueille, niitä on vähennetty ja se tarkoittaa myöskin sitä, että turismi on tyrehtynyt. Sympiusimin aikana myöskin korostettiin, että näissä kolmessa maassa on jouduttu taistelemaan monia haasteita vastaan. Ensinnäkin meillä on puute tutkintaryhmistä. useimmat yhteydet näihin useimmat sairastapaukset, niitä ei ole voitu jäljittää kunnolla. Lisäksi äh, rumita ei ole voitu haudata riittävän nopeasti. Ja se tarkoittaa sitä, että ihmiset ovat yhteisötasolla voineet saada tartunnan myös näistä ruumiista. Lisäksi hautajaisten pitäisi olla äh, arvokkaat ja äh, asumusten desinfiointi pitäisi olla tehokasta ja ennalta varautumisen periaatetta pitäisi tehostaa ja myöskin suojavarusteiden ja lääkkeiden käyttö. Viidenneksi ongelmana on juuri ongelman kieltäminen ja epäluottamus. Virus voi levitä hyvinkin nopeasti yhteiskunnan sisällä eri tavoin. Lisäksi tiedon välittäminen, stigmatisointi, kun tartuntaepäilys on vahvistunut. Ja lisäksi vaikutus lapsiin ja naisiin ja kansantalouden tilanteeseen. Nämä haasteet osoittavat, että kyse on monimutkikkaasta asiasta, ja että meidän täytyy löytää tehokkaat kansanterveydelliset järjestelmät ja toimivat kansainväliset yhteistyömallit. Nyt poliittisella tasolla täytyy ryhtyä toimeen, tarjota kaikille edullista terveydenhuoltopalvelua. Eli kaikkien pitäisi panostaa toimiin, joiden avulla Ebola-kriisi voidaan pitää hallinnassa. Näissä mainituissa maissa äh, kuolemantapausten määrä on jo riittä, muutenkin liian suuri. Muitakin äh, sairauksia, kuten kolera, on ilmaantunut. Ongelmana on myöskin aliravitsemus. Lisäksi sähköä ei ole riittävästi käytettävissä tupatetaan olevissa sairaaloissa ja hoitohenkilökunta ei ole riittävästi käytettävissä. Symposiumin aikana todettiin, että nyt olisi tarpeen järjestää Ebolan liittyvä lahjoittaja konferenssi. Ja paras paikka olisi varmaankin Bryssel. Ja sen aikana katsotaisiin tätä ongelmaa holistisesti, minkälainen vaikutus sillä on Afrikkaan ja koko maailmaan tunnustetaan myöskin kansainvälisen yhteistyön, yhteisön merkitys silloin, kun taistellaan Ebola-viruksen leviämistä vastaan Afrikan alueella. Mutta kansainvälisellä tasolla ei ole reagoitu riittävän nopeasti tähän epidemiaan, kun tiedetään, miten nopeasti virus voi levitä. Oikein paljon kiitoksia. Thank you. Kiitoksia kovasti. Seuraava puhujamme on de Prouer Euroopan komissiosta. Hän kertoo meille, mitä DG Ekon, mikä DG Ekon tilanne tällä hetkellä on. Merci beaucoup. Madame la Présidente. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Hyvät kuulijat, kiitoksia, että sain kutsun tänne. Niin, minullahan on tässä hyvä mahdollisuus kertoa teille, että osastoni on iloinen aina, kun saamme mahdollisuuden kertoa näkemyksistänne. Minä olin koko viime viikon gini Gine, Gine, Konakrissa, Sierra Leonessa ja Liberiassa tulin takaisin perjantaina. Ja siksipä minulla onkin mahdollisuus, minulla on ollut mahdollisuus omaksua aika tuore näkemys näkemys tilanteesta. Äh, ja on, kun nyt saa muutaman minuutin puheaikaa, niin haluan kertoa teille niistä päätunnoista, jotka saimme tämän matkamme aikana. Tämä matkahan oli äh, tällainen <clears throat> monta tavoitetta omaava vierailu. Siellä oli muun muassa ulkoasiain hallinnosta äh, ja kansanterveys pääosastosta edustajia, eli siellä oli monialta edustajia ja pyrimme muodostamaan mahdollisimman globaalin lähestymistavan tämän epidemian kehityksestä ja niistä haasteista, joita se meille asettaa. Muutamia huomioita epidemiasta. On totta, että siellä ja täällä voidaan todeta merkkejä, jotka antavat aihetta ymmärtää, että olemme sellaisen vaiheen alussa, jossa yhdessä kaikkien paikalla olevien tahojen avulla ehkä kenties alamme hallita tätä epidemiaa. Ajattelen tässä esimerkiksi niitä tilastoja, jotka julkaistiin Ebola-tilanteesta Liberiassa, ja ne antavat ymmärtää, että että epidemian kaikkein pahin vaikutus Liberiassa saattaa äh, tässä vaiheessa äh, käydä hiukan vähemmän pahemmaksi kuin alussa. Kuitenkin haluan varovaisesti tulkita näitä tilastoja, koska kevään lopussahan Liberia jo julistettiin Ebolasta vapaaksi, mutta mutta siellä kuitenkin tilastot ovat kaikkein pahimmat, joten olkaamme varovaisia. Mitä tämä ilmiö opettaa meille? Ensinnäkin on selvää, että on vaikeaa saada tietoja ja luotettavia tilastoja yksinkertaisesti siksi, että edessämme on ilmiö, joka on hankala. Tämä on ilmiö, jonka yksilöiminen on vaikeaa ja tilastojen perus, tilastot, joiden perusteella työskentelemme, eivät ole vakaita. Kolmanne, ja toiseksi virusepidemia on ilmiö, joka elää jatkuvasti. Se kehittyy ja muuttuu pysyvästi, jatkuvasti. Kun ajatellaan, mikä kuva meillä on epidemiasta tänään, ei välttämättä vastaa huomisen päivän kuvaa, eikä ylihuomisen. Pari esimerkkiä. Sierra Leonessa se, mikä viranomaisia eniten huolestuttaa, on se, että kun pitkän ajan tämä Ebola oli keskittynyt maaseutualueille, se on nyt levinnyt muuallekin, niin on selvää, että kaupunkioloissa äh, interventiotekniikat ovat aivan erilaiset kuin etäisissä, etäisillä maaseutualueilla. Kineassa tilanne on äärimmäisen huolestuttava raja-alueella joka on epidemian lähtökohta nimi, nimittäin Ginean metsäalueella. Sieltä meillä on aika vähän tietoa siitä, miten epidemia on kehittynyt, ja meidän täytyy todella pikaisesti vahvistaa läsnäoloamme siellä. Ja lopuksi Liberiasta. Vaikka tilanne on edelleenkin Moroviassa va- huolestuttava, niin saattaa olla niin, että tautitapaukset ovat laskussa, mutta mutta Sierra Leone ja Liberia ovat molemmat tietoisia siitä, että niiden täytyy piakkoin ö, kääntyä ehkä, tai omaksua ehkä uusi strategia epidemian torjumiseksi kaikkien yhteistyökumppaneidensa kanssa. Minkälaisia vaihtoehtoja meillä nyt on? No, tähän, saa, tähän mennessä olemme keskittäneet ponnistuksemme hoitoon. Siksi olemme asettaneet paikalle erittäin raskaan infrastruktuurin. Olin tässä vähän aikaan lääkärit ilman rajoja järjestön edustajien kanssa kokouksessa, erityisesti belgialaisten lääkäreiden kanssa, joilla on kaikkein eniten kokemuksia tästä asiasta. Ja he sanoivat, että he eivät koskaan ole joutuneet olemaan tekemisissä näin suuren infrastruktuurihankkeen kanssa kuin nyt. Guinea on erittäin hankala tapaus ja erityisesti Liberia on hankala tapaus. Tämä oli meidän ensimmäinen, <clears throat> tämä oli siis ensimmäinen reaktiomme. Meillä on erilaisia hoitokeskuksia, jotka ovat erittäin ra- va- raskaita infrastruktuureja, kalliita infrastruktuureja, ne edellyttävät erittäin paljon toimintaa, kun ajatellaan hygienia-asioita, ihmisten evakuointiasioita ja niin edespäin. Ja niiden rakentaminen kestää kauhean kauan ja ne ovat raskaita. Ja kun ajatellaan itse epidemiaa, niin sehän muuttaa kasvojaan jatkuvasti. Se saattaa kehittyä nopeasti, liikkua paikasta toiseen. Haluaisin kiinnittää huomioon siihen, että tässä ollaan sadekauden lopussa, mikä tarkoittaa sitä, että väestön liikkeet helpottuvat ja tämä saattaa johtaa tilanteen muuttumiseen. Se, että ihmiset liikkuvat, saattaa aiheuttaa lisää ongelmia paitsi näille kolmelle maille, jotka ovat jo taudin kohteena, ne saattavat myös vaikuttaa naapurimaiden tilanteisiin. Ja loppuun haluan vielä <clears throat> puhuu aivan erityisen huolestuttavasta asiasta. Me olemme erittäin huolestuneita siitä, kun me katsomme, miten Malin tapaukset ovat kehittyneet. Siellä meni tunteja ennen kuin saatettiin yksilöidä eräs lapsi, jo, e, e, saatettiin diagnosoida hänet Ebola-potilaaksi, vaikka hänellä, hänen oireensa olivat ilmiselvät. Me tiedämme kaikki, hyvä puheenjohtaja, mitä Burkina Fasossa tällä hetkellä tapahtuu. Ajatelkaamme, että Burkina Fasossa jäljitettäisiin eh, Ebola tässä tilanteessa, mikä siellä tällä hetkellä on. Sillä olisi aika vaikeita, hankalia seurauksia muun muassa hoiden eh, kannalta. Niger, olemme kuulleet, että Nigeriassakin on ollut jo eh, tautitapaus. Ja kun ajatellaan sellaista maata kuin, äh, kaupunkia kuin Lagos, niin ajatellaanpa, mitä epidemia tarkoittaisi. Siksi meidän täytyy toimia nopeasti, pyrkiä hallitsemaan tämä tilanne äh, ja toivottavasti voimme julistaa Nigerian äh, Ebola-vapaaksi maaksi. Mm, kun nyt ajatellaan, että sadekausi on loppumassa ja ihmiset alkavat liikkua enemmän, niin kyllä meidän täytyy olla entistä valppaampia myös naapurimaissa. Äh, Eli palaa vielä näihin kolmen maihin, joista alun perin puhuin. Epidemia liikkuu, muuttaa muotoaan, muuttaa kasvojaan ja meidän täytyy kiinnittää yhä enemmän ja enemmän huomiota siihen, että kaikki ymmärtäisivät, että epidemiatapaukset tai tautitapaukset täytyy yksilöidä heti lähteellä ja ne täytyy eristää. Ei välttämättä ole tarpeen siirtää näitä sairastuneita johonkin ö, sai, hoitokeskukseen, jo, jolloin he, sairastuneita täytyy siirtää pitkiä matkoja, vaan tärkeää on saada jonkinlainen hoitoinfrastruktuuri pystytettyä paikan päälle. Ja tämä edellyttää myös sitä, että yhteisöt muuttavat mentaliteettiaan. Sierra Leonen terveysministeri antoi meille muutamia tilastotietoja. Silloin kun yhdessä perheessä todettiin ensimmäinen Ebola-tapaus, niin sen jälkeen tapahtui niin, että samassa perheessä diagnosoitiin muitakin tapauksia. Eli tämä osoittaa, että kun yksikin tapaus löydetään, niin tämä henkilö täytyy eristää mahdollisimman nopeasti ennen kuin häntä joudutaan <clears throat> siirtelemään niin, että sairaus tarttuu. Näin meidän täytyy alkaa ajatella. Esimerkiksi USA Liberian osalta <clears throat> omaksui ensin sellaisen suunnitelman, että äh, tulisi perustaa yksi suuri hoitokeskus, mutta nyt ovat muotoilleet mielipidettään niin, että tulisi perustaa useita pieniä hoitokeskuksia. Ja suurlähettiläs jo puhui siitä, miten hautajaiset voitaisiin järjestää turvallisesti. Punainen rist parlamentti on kerännyt kokemusta tälläkin saralla. Ja virus, viruksen äh, leviämistä tulisi ehdottomasti torjua hautajaisrituaalien yhteydessä. Ähm, valitettavasti turvalliset hautajaiset eivät välttämättä ole samaa kuin mitä paikalliset rituaalit edellyttävät, mutta meidän täytyy pitää huoli siitä, että saadaan äh, äh, aikaan turvalliset hautajaiset, mutta täytyy kuitenkin perheenjäsenille antaa mahdollisuus tavata tämä ja, jollain tavalla vielä kohdata mennyt vielä viimeisen kerran. Ehkä niin, että mm, ehkä täytyy järjestää asiat niin, että vainaja tuhkataan ja sen jälkeen perheenjäsenet perheenjäsenille annetaan mahdollisuus jättää jäähyväiset. No joka tapauksessa tämä on erittäin radikaali muutos. Ja tärkeää on kuitenkin se, että myös kuoleman jälkeen pidämme huolen siitä, että virus ei pääse leviämään. No joka tapauksessa, miten tahansa epidemia kehittyykin, miten tahansa ne luvut, joita nyt näemme, kehittyvätkin, ja mikä onkin kehittämämme strategia, niin resurssien tarve ei tule vähenemään. Me tarvitsemme hajautetun strategian. Se on aina edullisempaa kuin se, että investoidaan suuriin raskaisiin infrastruktuureihin. Me tarvitsemme materiaalista ja rahallista voi, resursseja ja myös ihmisresursseja. Eräs henkilö, jonka tapasin matkallani, sanoi minulle, että – infrastruktuuri ja raha eivät ole mitään, jos meillä ei ole ihmisiä, jotka käyttävät niitä. Ja nyt meillä ei ole. Joten kaikkein tärkein prioriteettimme on se, että alueelle tulee ihmisiä, päteviä, koulutettuja ihmisiä ja heitä on riittävästi. Nämä resurssit saattavat olla eurooppalaisia resursseja ja meidän, heitä täytyy koulia minä tässä puhuin ehkä julmasti, mutta asia vain nyt on niin, että Liberia, siis nämä kolme maata, joista olen puhunut, eivät valitettavasti, siellä ei valitettavasti ole pätevää henkilöstä Ja me tarvitsemme pätevää henkilöstä ja me tarvitsemme pätevää henkilöstä paitsi kansanterveysasioissa, myös logistiikkakysymyksissä. Tässä on nimittäin kyse erittäin raskaasta logistisesta operaatiosta. Tarvitaan paljon tavaroita, tarvitaan paljon, paljon apua, jotka liikkuvat. Ja meidän täytyy ehkäpä jonkinlainen clearinghouse-tyyppinen ähm, järjestelmä perustaa ja tällä tavalla voisimme olla tehokkaampia kuin tähän saakka olemme olleet niin, että voimme tarjota eurooppalaista apua ja meillä, meidän täytyy, <clears throat> meillä, meillä on jo maailman terveysjärjestön standardit, sehän asettaa tietynlaiset minimivaatimukset ja meillä on koulutusjärjestelmä, jonka voimme käynnistää näiden standardien perusteella heti, kun tarvitaan ja voimme myös toteuttaa sen paikan päällä. Eli tarvitsemme siis eh, päteviä henkilöitä. Toimme, voimme myös tehdä työtä muiden kumppaneiden kanssa. Täytyy muistaa, että meillä on myös 150 kuupalaista lääkäriä paikalla. He ovat kaikki päteviä. He ovat henkilöitä, jotka ovat aiemminkin tehneet työtä Afrikassa erilaisten epidemioiden parissa, tuntevat alueen hyvin ja he ovat tehneet työtä Moroviassa keskuksessa, jossa on tehty työtä aiemminkin. Ja siellä erityisesti kuubalaiset ovat toimineet aiemmin ja toimivat nyt. Eli erittäin tärkeää on se, että jalkautamme mahdollisimman päteviä henkilöitä paikan päällä. Ja Afrikan unioni, siellähän on tällä hetkellä parisen tuhatta henkilöä näissä kolmessa maassa tai jotka ovat toimintavalmiudessa siellä. Äh, ja tuhat henkilöä on jo koulittu. Tämän lisäksi äh, paikalla on henkilöitä, jotka ovat te- on tottuneet tekemään työtä Afrikan maaperällä mm, ja voivat olla meille avuksi. Minä itse tapasin lääkäreitä, jotka olivat tehneet työtä näissä hoitoyksiköissä. Sellaisia henkilöitä, jotka olivat tehneet esimerkiksi tunnin verran työtä. Vain tunnin jälkeen olivat uupuneita, aivan kun olisivat juosseet maratonin. Eli on ymmärrettävä, että näissä keskuksissa työskenteleminen on äärimmäisen vaativaa. Tarvitaan äärimmäisen suuri määrä varovaisuutta, teknistä asiantuntemusta. Ja he, kaikki henkilöt, jotka tekevät työtä Ebola-viruksen parissa, tarvitsevat erittäin suuren määrän asiantuntemusta ja koulutusta. Sitten yleisemmin minä kävin myös sellaisella alueella, koska tänä aikana oli myös tehty Euroopan neuvoston päätös. Jo, saatoin siis käydä alueella, jossa ebola edustaja Mestirianidis tulee tekemään työtä paikallisten kumppaneiden kanssa ja hän joutuu tekemään työtä, jota muuten nor- jotkut muut osastot tekisivät. Ja voin olla vain samaa mieltä hänen kanssaan, edustajamme kanssa, kun hän sanoi, että nyt on kiire toimia. Meidän on erittäin tärkeää ymmärtää, että tämä tilanne saattaa, on vielä pahempi kuin se, jonka kohtasimme Haitissa aikoinaan. Ja silloin, kun me siellä toimimme, oli jo liian myöhäistä. Olen erittäin tyytyväinen Eurooppa-neuvoston päätelmiin siitä, että meidän täytyy eurooppalaisesti koordinoida apuamme globaalien muiden avunantajien kanssa niin, että voimme myös hyötyä YK toiminnasta. Navarohan on YK, herra Navarohan on YK e, edustaja ja olemme erittäin iloisia siitä, että hän on yhtä mieltä kanssamme siitä, että Ebola täytyy, Ebola täytyy tarttua välittömästi. Minä tapasin kolmessa maassa monia tahoja, kaik, siis avunantajatahoja. Kaikkein vanhin oli ollut paikalla on tehtävissä jo pitkään ja hän sanoi, että tarvitaan aikaa, jotta voidaan alkaa toimia tehokkaasti, mutta siitä huolimatta täytyy toimia nopeasti. Kaikkein tärkeintä on se, että riittävä koordinaatio varmistetaan niin EUn kuin YK ja maailmanlaajuisten toimijoiden eh, välillä niin, että voimme yhdessä antaa yhteisen vastauksen, yhdenmukaisen vastauksen, voimme kantaa globaalin vastuumme eh, tästä tilanteesta. Minkälaisia toimia tässä sitten ajatellaan? Anteeksi, että puhun pitkään. Tässäkin kohtaa haluaisin palata siihen, mitä nämä kaksi eh, korkea edustajaa ovat sanoneet. Vaikka meillä tänä päivänä onkin edessämme eh, tilanne, terveyden, terveydenhoidollinen tilanne, jollaista ei aiemmin ole ollut, niin voidaan todeta, että tämä on sellainen kriisi, jolla on useita ulottuvuuksia. Emme saa unohtaa sen erinäisiä ulottuvuuksia. Sierra Leonen ja Liberian presidentit, jo, jotka minulla oli ilo tavata, sanoivat molemmat, että meidän täytyy nyt alkaa valmistautua jo Ebolan jälkeiseen aikaan. Nämä hallitukset ovat äär, erittäin hyvin tietoisia siitä, että jos me toimimme niin, että Ebola ensin ja loput myöhemmin, niin joudumme siihen tilanteeseen, että sinä päivänä, kun nämä maat julistetaan toivottavasti pian Ebolasta vapaiksi, niin silloinpa vasta kriisi tuleekin. Eli meidän täytyy välttää kaikilla hinnoilla se, kaikilla, kaikin hinnoin se, että mm, silloin ei tule katastrofia. Meidän täytyy jo nyt var, alkaa valmistautua Ebolan jälkeiseen tilanteeseen. Yksi lähettiläistä sanoi, että meidän täytyy alkaa jo kou- tässä vaiheessa koulia ähm, terveydenhoitohenkilöstöä. Meidän täytyy äh, koulia myös äh, ravitsemuksesta äh, vastuussa olevia henkilöitä, koska tällä hän tilanne on myös siltä osin hankala. Meidän täytyy ryhtyä sellaisiin toimiin, että voimme ehkäpä kehittää jonkinlaisen Marshall-tyyppisen apusuunnitelman Ebolan jälkeiselle tilanteelle, jotta ei käy niin, että siitä tulee vielä huonompi kuin tilanne ennen Ebolaa. Koska kysehän on maista, yhteiskunnista, joihin Ebola on vaikuttanut niin taloudellisesti kuin muutenkin. Kiitos and thank you for bringing us that kind of frontline view. Paljon kiitoksia, että kerroitte meille siitä, mikä on tilanne paikan päällä. No, nämä ovat mielenkiintoisia tietoja. Me tiedämme, että meidän pitää myöskin valmistautua Ebolan jälkeiseen aikaan. Eli kaiken ajan on saada ote tästä epidemiasta ja meidän täytyy varmistaa, että terveydenhuoltojärjestelmät ovat jatkossa paremmat, jotta tällaisen tilanteeseen ei enää ajauduta. Nyt vielä komission edustajan DG Defcon ja ulkosuhdehallinnosta. Ehkäpä lopuksi voitte lausua muutaman sanaa sen, paitsi jos haluatte nyt lisätä jotain. Mutta aloitetaan yleiskeskustelu. Kollega Görens, hän tulee olemaan Ebola esittelemme, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan kiittää erityisesti lääkärit ilman rajoja. Lääkäreitä he ansaitsivat Nobelin siitä työstä, jota tekevät Afrikassa. Siellä he auttavat paikallisia <clears throat> asukkaita. Ja haluan myös kiittää Jean-Louis de Proveria, koska ei ole helppoa altistua alueen tilanteelle. Tämä oli erittäin hieno tämä analyysi, jonka esititte, ja haluan myös kiittää niitä kahta edustajia, joista puhuitte. Pari sanaa ensimmäisille puhujille. Ensinnäkin haluan puhua siitä mietinnöstä, jonka esittelijänä minä olen. Siinä puhutaan ensinnäkin siitä, että nyt on kiire toimia. Toiseksi siinä puhutaan siitä, että meidän täytyy olla läsnä ähm, sen jälkiseuraamusten hoidossa, ja tässä tarvitaan myös Euroopan unionin hyvää hallintoa. On erittäin tärkeää, että komissio on reagoinut nopeasti ja ryhtynyt toimiin paikan päällä. Reaktiot eivät ole ole aivan samanlaisia jäsenvaltioissa. Kaikenlaisia verokkeita on käytetty toimimattomuuteen. Kronologiasta sen verran, että kriisi alkoi maaliskuussa ja, vi- ja tietyllä maantieteellisellä ää, alueella tuolloin jo ymmärrettiin, että jotta tämä epidemia voitaisiin voittaa, meidän täytyy olla nopeampia kuin itse virus. Kuitenkin hoi, tämän kriisin hoitamisessa tehtiin virheitä ja näitä virheitä ei voi antaa anteeksi. Tilanne, jossa me tällä hetkellä olemme, ei ole mikään status quo-tilanne, vaan status quo-tilanne, joka kehittyy jatkuvasti ja muuttuu. Emmekä me voi jättää sivuun tai jättää huomiotta kriisin eh, eksponentiaalista ulottuvuutta ja se auttaa meitä vähän ymmärtämään, miten meidän täytyy jatkossa reagoida. Toinen seikka, johon haluan kiinnittää huomiota, on se, että Liberiassa terveydenhoitojärjestelmä paikan päällä on ollut sellainen, että kaikki, jotka ovat hoitaneet sairaat, ovat käytännössä itsekin siihen menehtyneet aika usein sairastuneet torjutaan, lääkärit, hoitajat eivät halua heitä hoitaa, siis se on ollut tämän tilanteen seuraus. Ja te itsekin kuvasitte tilannetta aika hyvin. Hautajaiskäytännöt eivät millään muotoa edesauta sairauden hillitsemistä. Komissio kyllä on reagoinut aika nopeasti, mutta jäsenvaltioiden reaktio on ollut yhtä tyhjän kanssa. Te viittasitte myös tilanteeseen, jossa niitä lääkäreitä, jotka tulevat pohjoisesta, niitä, heitä pidetään tarpeellisena henkilöstöresurssina ja on tietysti ihaltavaa, että ihmiset menevät paikan päälle. Mutta tärkeämpää vielä olisi se, että paikan päällä saataisiin aikaan parempaa evakuo- evakuointikapasiteettia. Esimerkiksi tilanteessa, jossa henkilöt olisi pitänyt evakuoida 24 tunnissa, joutuivat odottelemaan kolme päivää. Eli tällainen evakuointikapasiteetti on myöskin tärkeää, koska meillä on aivan perusteltu intressi siinä, että ne, jotka menevät paikan päälle, voivat hyötyä myös tällaisesta kapasiteetista. Ja muistuttaisin vielä siitä, että että Euroopan neuvosto todellakin nimesi Stiranidesin Ebola-koordinaattoriksi tai lähettiläksi. Oikein hyvä tietysti, että tällainen koordinaattori nimetään ja kunnioitan tätä Stiranidesia. Hän esiintyi mallikkaasti meidän kuulemistilaisuudessamme. Hän itsekin on lääkäri ja hän piti tärkeänä sitä, että paikan päällä on päteviä lääkäreitä. Kysymys kuitenkin kuuluu, että ovatko jäsenvaltiot valmiit hyväksymään tällaisen koordinaation, jota varten on koordinaattori nimetty? Minä suhtaudun asiaan varauksellisesti. Jos ovat valmiita nyt, niin miksi eivät olleet aiemmin valmiita kantamaan vastuuta? Ja voin sanoa, että että toiminnan puute on ollut lähes anteeksi antamatonta. Emme voi mitenkään kätkeytyä minkäänlaisten verukkeiden taakse ja selitellä niillä toimimattomuuttamme. Nyt on tärkeää, että paikan päälle lähetetään lääkäreitä ja me tulemme olemaan erittäin tiukkoina niiden suhteen, jotka eivät ole valmiita toimimaan ja jotka eivät ole valmiita näitä esteitä ja kapuloita rattaista vetämään pois. Me emme enää voi ö, piileytyä erilaisten ö, verukkeiden taakse. Ja sitten vielä puhuisin tästä eurooppalaisesta ö, suunnitelmasta, masterplanista. On tietenkin ymmärrettävä, että kansainvälisellä yhteisöllä on vastuunsa kannettavanaan ja muutama päivä sitten eräs julkisuuden henkilö sanoi lehdessä, että tässä globalisaatiosta on tullut piittaamattomuuden globalisaatiota. Ne investoinnit, joita on peräänkuulutettu, on peräänkuulutettu sitä, että 20 prosenttia tai on puhuttu siitä, että julkisista varoista tietty osuus pitäisi korvamerkitä kehitysyhteistyöhön, mutta onko näin todellakin tapahtunut? Kun ajatellaan vaikkapa ää, Nigeriaa, niin siellä ää, on osoitettu, voitu osoittaa, että jos afrikkalaisille annetaan keinoja, niin kyllä he voivat itsekin hoitaa näitä ongelmia. Eli tämä on selkeä peruste sille, että ää, pyyntö, joka täällä esitettiin suuren konferenssin järjestämiseksi, solidaarisuuskonferenssin järjestämiseksi, on perusteltu. Ja kiitän vielä niistä puheenvuoroista, joita täällä kuultiin. Paljon kiitoksia. Viisi puheenvuoropyyntöä on esitetty ja muutama minuutti en enää aikaa, joten ehdottaisin seuraavaa, että koska tähän asiaan palataan, niin puolitoista minuuttia per puheenvuoro. Eli lyhyesti ytimekkäästi esitellään kysymykset, Davos Stier, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Aivan pikaisesti siis koordinointi ja kommunikaatio, voisin sanoa, että olen yhtä mieltä esittelijän kanssa, että vaikkakin komissio on ollut paikan päällä ja jäsenvaltiot ovat jääneet tästä jälkeen. Kysymys olisikin siinä, miten pitkälti jäsenvaltiot hyväksyvät tätä koordinointia. Viime kädessä, jos kyllä oli ensimmäinen reaktio. Meillä oli työjako, joka ei ottanut huomioon tätä yleistä eurooppalaista reaktiota. Ranska meni Gineaan ja Iso-Britannia Sierra Leoneen ja Yhdysvallat Liberiaan. Ja kysymys kuulukin, missä EU kokonaisuutena oli tuolla hetkellä. Joten koordinointi edelleenkin on avainkysymys. Ja olin olen siitä, että on hyväksytty tämän edustajan nimitys tähän kysymykseen. Ja totta kai odotamme on vierailuja, mutta myöskin työtä, jota hän tekee koordinaattorina. Sitten tiedottaminen on myös olennaista. On saatu aikaan tasapainoasiassa tämä valiokunta kuulemisissa. Se, että on saatu komissiolta sitoutuminen siihen, että mennään paikan päälle Länsi-Afrikkaan, tapahtui kahdella tavalla, että lähdetään siis viesti, että haluamme eristää Ebolan, mutta me eristää näitä maita – ja muuta otetaan huomioon se, että pitää lisäämään tietoisuutta Euroopassa varovaisesti ilman, että levitetään paniikkia, vaan että levitään oikeaa viestiä. Miten tämä tässä paino sitten saadaan aikaan tulevaan minun kysymykseni ja voi jatkaa pitempään. Okay, thank you. Kiitos. Seuraavan Enrique Guerrero. Yes, señor de Brouwer. Niin, herra de Brouwer, sanottiin, että että EU, avulla on saatu päätökseen, meidän ei tulisi jättää näitä maita, koska silloin syntyy kriisitilanne. Ja kysymykseni kuuluukin, emmekö nyt ole tavallaan jo jättäneet nämä maat oman sanojaan yleisen mielipiteen kannalta, siis näistä länsimaissa, koska siitä hetkestä lähtien, kun tuo kriisi syntyi ja kun on ollut infektioita Espanjassa ja Yhdysvalloissa, siitä hetkestä lähtien on syntynyt huolestuneisuutta kansainvälisesti ja tiedotusvälineiden kannalta katsottuna on vähentynyt näiden maiden läsnäolo. Tämä siis sekoituneena siihen, että liittyy tietty häpeä tähän asiaan, tästä puhuvat myöskin lähettiläät, jonka ottaneet esille lääkärit ilman rajoja, koska heillä sanoit, että heillä on ongelmia, koska he, he, he, heitä ovat nyt leimautuneita siksi, että he ovat olleet Afrikassa. Ja voisi sanoa, että tämä on jollain toissijainen kysymys, mutta, mutta tämä, miksi ajatellaan nyt New Yorkin maratonia, se, siinä on mukana myöskin äh, Ebolan edustajan esimaita, jos pitää saamaan äh, puhumaan myöskin tästä asiasta. Sitten viittaus, joka liittyy tähän välittömään apuun maille liittyy kyllä siihen, että pitäisikö puhua budjettituesta, eli siitä varoja suoraan hallituksille, mutta tämä olisi vaikea ajatellen tällaista nopeaa vastausta, joka pitäisi antaa tähän ongelmaan, jossa on 30 sekuntia. Miten yhdistämme suoran avun näille maille koordinaatioon, joka koskee tukea ja joka liittyy siihen, että on eri antajia ja eri kansainvälisiä järjestöjä. Thanks. next speaker. Kiitos. Seuraavana kollega Deva, varapuheenjohtaja. Uh, Oikein paljon kiitoksia. Olen iloinen saadessani osallistua tähän laadukkaaseen keskusteluun. Tämä oli erittäin valistava tilaisuus. Tässä täytyy toimia holistisesti. Sila ja Mumuni Molemmat ottivat asian esille. Meidän täytyy samanaikaisesti hoitaa monia tehtäviä. Ensinnäkin rajaaminen, eristäminen, sitten täytyy paikallisen tason toimimahdollisuuksia parantaa. Kolmanneksi täytyy tunnustaa nämä taloudelliset pakotteet ja ongelmat. Ja sitten täytyy tehdä yhteistyötä EUn ja näiden Ebola-maiden kanssa ennen kuin tilanne heikkenee entisestään. Eli meidän täytyy sopia näiden maiden kanssa siitä, että me autamme heitä tarvittavalla tavalla taloudellisella rintavalla. Kollega de Bruyre totesi, että me ehdimme, etsimme koulutettua henkilökuntaa kuntaa, joka kykenee kuljettamaan ihmisiä, jotka ovat kurinalaisia, joten ehkäpä meidän pitäisi pyytää jäsenvaltioita tarjoamaan tätä apua, koska esimerkiksi asevoimista saattaa löytyä sellaisia henkilöitä, jotka vastaavat näihin kriteereihin, mutta eivät tällä hetkellä tee sitä varsinaista työtä. Jos on olemassa siis henkilöitä, jotka ovat tällä tavalla päteviä logistisella saralla, voivat kuljettaa henkilöitä, ovat kurinalaisia, ovat alan ammattilaisia, eivät tee tällä hetkellä mitään, vaan seisovat tumput suorina, joten meidän täytyy käyttää heitä Joten ehdottaisinkin, että palaatte vain neuvostoon ja toteatte siellä, että parlamentti ehdottaa sitä, että meidän tulisi katsoa, mitä jäsenvaltioiden puolustusvoimista löytyisi resursseina. Siellä on varmaan paljon sellaista väkeä, jota voitaisiin lähettää auttamaan näitä Ebolasta kärsiviä maita. Oikeastaan näin jo tehdään. Yhdysvallat ja UK, he ovat lähettäneet sinne jo puolustusvoimien henkilökuntaa paikalle. Kollega Sanchez, olkaa hyvä. <clears throat> Bueno, muchas gracias. Kiitos, puheenjohtaja. Minä haluaisin esittää kommentin kansallisen terveysjärjestön mukaan. Siis 50 prosenttia kuulen on paikallista terveydenhuoltohenkilökuntaa. Ja kysymys on julkisen eh, terveydenhuoltojärjestelmän heikkouksista, puuttuu resursseja ja niin edelleen kansainvälinen työjärjestö suosittelee, että olisi 30, toteaa, 31 000 työntekijää tuhatta asukasta kohti. Jo toisin sanoen puuttuu investointia julkiseen terveydenhuoltojärjestelmään, ja tämä johtaa siihen, että tilanne on niin vaik- tällaisessa vaikeassa tilanteessa on hyvin vaikea siis puuttua asiaan, ja haluaisin, että Euroopan unionin parlamentto konkreettisesti komit- tämä valiokunta käsittelee kehityskysymyksiä, ottaisi huomioon tämän, niin että tämä siis seuraavissa yhteyksissä ottaisi huomioon se, miten tärkeää on kehittää terveydenhuoltojärjestelmää voima, niin, että se tulisi voimakas ja että se saisi asianmukaiset resurssit. Se olisi myöskin tärkeää, että se mietintö, jota tämä valiokunta valmistelee, ottaisi huomioon tämän huolenaiheen, olisi hyvä asia, jos komission osalta harjoitettaisiin yhteistyössä myöskin paikallistahojen kanssa, ei pelkästään kansainvälisten järjestöjen kanssa ja Euroopan unionin osalta tämän valiokunnan komissio tulisi ottaa huomioon tämä, että myöskin tulevia tilanteita, joissa tämä ei toistuisi. Kiitos ja lopuksi vielä Maria Hoibok. Paljon kiitoksia ja kiitokset näistä selonteoista. Näistä on käynyt ilmi, minkälaiset puutteet EUn puolella ovat olleet ja niin kuin Görens totesi, virheemme ovat eh, tiedossa ja me voimme vielä korjata tilannetta siten, että tuemme maita taloudellisen kasvun tiellä. Mutta meidän täytyy siis oppia menneisyydestä ja tästä kriisistä sillä tämä ei tule olemaan viimeinen kriisi. Muitakin sairauksia on olemassa jotka aiheuttavat ihmiskunnalle ongelmia, kuten komission edustaja De Brown sanoi, että meidän täytyy nyt kouluttaa ihmisiä. No sanoisin, että nyt on liian myöhäinen ajankohta, sillä kriisi on jo päällä. Me tarvitsemme kriisisuunnitelmia tulevaisuuden varalle. Yhtä lailla tarvitsemme unionin sisäisiä suunnitelmia, että myöskin UK on suun, YK on suunnitelmia, jotta kriisin aikana voidaan reagoida ne voivat edellyttää myöskin sotilaskaluston tai henkilökunnan käyttöä, mutta asiasta täytyy sopia ennakkoon. Juridiset mahdollisuudet ovat tähän liittyen olemassa. Eli tällaisissa tilanteissa me periaatteellisesti olemme kykeneviä reagoimaan, emme välttämättä kaikkiin asioihin, mutta kuitenkin perusvalmiudet ovat olemassa paljon nopeamman reaktion varmistamiseksi. Ja toinen sydäntäni lähellä oleva asia, joka on useaan otteen, otteeseen ollut täällä esille, nämä romahtaneet tai epävakaat terveydenhuoltojärjestelmät. Tärkeää tietenkin on, että näitä rakennelmia lähdetään taas vahvistamaan, mutta on tietenkin selvää, että vastuu ei voi olla ainoastaan näillä Ebolasta kärsivillä mailla, vaan kyse on globaalista vastuusta. Kaikki me olemme vastuussa tästä asiasta, myöskin teollisuusvaltiot, ovat vastuussa tuen myöntämisessä. Kiitoksia. Kiitos. Ja seuraavana suurlähettiläät sekä komission edustaja. Mutta kollega De Bruyne, voisitteko kertoa meille seuraava? Kollega Niides on EUn Ebola-lähettiläs, hän on komission jäsen ja sanoitte, että hän koordinoi näitä, näitä kansallisia toimia. Mitä hän oikein tekee? eli komissaarin ja lähittelän välinen ero, voisitteko kertoa sitä enemmän? Ja nyt maksimissaan kahden minuutin puheenvuorot kollegoille. Olkaa hyvä arvoisa suurlähettiläs. Kiitoksia. Haluan kiittää kaikkia niitä, jotka käyttävät puheenvuoron ja myös teitä haluan kiittää. Täällä puhuttiin koordinaatio-ongelmasta. Me kolme eh, lähettilästä kolmesta maasta. Olimme Luxemburgissa, olimme Hollannissa, kolme lähettilästä. Me tapaamme piakkoin Belgian hallituksen. Olemme kuitenkin huomanneet, että kullakin näistä maista on oma Ebola-edustajansa. Hollannilla on omansa, Luxemburgilla omansa, Saksakin on nimittänyt eh, lähet lähettilään. Eli kaikilla näillä mailla on lähettiläs ja nyt myös EU on nimennyt lähettilään, joten on erittäin tärkeää, että ainakin tämä eurooppalainen lähettiläs voisi koordinoida sitä, mitä nämä muiden maiden lähettiläät tekevät. Se on tärkeää ja on, se on myös myönteistä. Ja vielä kerran haluan kiittää teitä kovasti ja <clears throat> kun matkustan lentoyhtiöillä, lento, Brussels Airlines ja kaksi muuta lentoyhtiötä, joilla matkustan, ovat päättäneet, että he eivät eristä meitä. Kaikki muut ö, lentoyhtiöt eri ö, ovat, ovat päättäneet toisin, mutta nämä kolme lentoyhtiötä edelleenkin lentävät meidän maihimme ja olen siitäkin kiitollinen. Vielä yksi huomio ennen kuin lopetan. Viestimet. Meillä on sellainen vaikutelma, että nyt vallitsee jonkinlainen paniikki, pelko, hysteria, ja se on erittäin vahingollista. Olen sitä mieltä, että viestinten, viestimien täytyy olla objektiivisia. Totta kai pahat uutiset herättävät paniikkia, mutta tulisi myös puhua siitä, mihin on ryhdytty, jotta epidemia ei leviäisi. Kiitos. Kiitoksia ja seuraavana pääsihteeri Mumuni. Kiitos. On virkistävää ja vakuuttavaa kuunnella sellaisia puheenvuoroja kuin nyt on tullut täältä valiokunnasta. Selvästikin Ebolan laajuus on mennyt pitemmälle kuin pelkästään tällaisesta terveys vaarasta vasta tullut todellakin todella laaja kysymys. Ebolasta on tullut ei pelkästään näiden kolmen maan ongelma, tai Länsi-Afrikan ongelma, se on maailmanlaajuinen uhka. Ja minä uskon, että tämä on se yhteys, jossa meidän pitäisi keskustella tästä pandemiasta. Kysymys on yhteydestä, jonka kautta pitäisi myöskin muotoilla politiikkaa, vastauksia ja strategioita, joilla tämä voidaan kohdata. Kiitos kovasti. Um, thank you. Just to say, I mean... Kiitos. Olen samaa mieltä tästä lähettiläskysymyksestä täällä. Me olemme jo keskustelleet asiasta ja on hienoa, että komissaari vastaa tästä asiasta eikä joku muu, joka vastaa tästä, joten on tärkeää keskittyä itse asiaan eikä lähteä vain luomaan uusia pestejä ihmisillekin. De Bruyre. Kiitoksia. Täällä esitettiin useita <clears throat> kysymyksiä ja minä kyllä välitän tai varoitin jo heti salissa olevaa kollegaani, äh, että hän on parempi henkilö vastaamaan äh, <clears throat> esimerkiksi budjetin liittyviin kysymyksiin. Hän äh, on asiantuntevampi. Mutta <clears throat> minkälaisista avainsanoista täällä on puhuttu? Avo, avoimuudesta, koordinoinnista, näkyvyydestä. Näkyvyydestä. Kyse on jo vaikka kuinka monennesta kriisistä, eh, jonka yhteydessä jälleen kerran EU-näkyvyys on heikko. Yksi päätöksistä, joita Euroopan neuvosto eh, te on tehnyt, on se, että meidän tulisi eh, parantaa Euroopan unionin sitoumusta, siis yhteisön ja jäsenvaltioiden, jotta voidaan tukea näiden maiden ihmisiä 600 000 euroa ensin ja vuoden loppuun mennessä miljardi, äh, miljoona. Ja me olemme, meillä, me olemme yhteisön budjetista ja jäsenvaltioiden kirstuista tätä rahaa keränneet. Tässä on kuitenkin kyse strukturaalisesta rakenteellisesta ongelmasta. En nyt voi mennä <clears throat> yksityiskohtiin, mutta meidän täytyy löytää ratkaisu jollain tavalla, ehkäpä e, juuri koordinaattorin avulla. Sitten kommunikaatio. Lähettiläät puhuivat tässä hysteriasta. On erittäin tärkeää, tärkeämpää kuin koskaan aiemmin antaa rauhallista, järkevää vakavasti otettavaa tasapainoista tietoa ihmisille. Se on erittäin tärkeää. Kuitenkin hyvinkin ja, ja, ja näiden kyseisten maiden äh, asiantuntijat ovat erityisesti peräänkuuluttaneet sitä, ja myös Euroopassa näin tulisi tehdä. Ja loppuun haluaisin sanoa, että meidän täytyy vakuuttaa myös lentoyhtiöiden äh, matkustajat ja lentoyhtiöt siitä, että kun tehdään erilaisia kontrolleja, niin niiden tarkoitus on suojella ihmisiä, ihmisten, ihmisiä ja heidän perheitään. Ja kun haluamme, jos haluamme välttää viruksen etenemistä, niin sitä täytyy tehdä paikan päällä lähteellä muuten oli jo myöhäistä. Ja täällä puhuttiin Stylianidisin äh, nimittämisestä. Ei komissio häntä nimittänyt, vaan valtioiden päämiehet äh, ja hallitusten päämiehet. Eurooppa-neuvosto oli se taho, joka tämän nimityksen teki. Hän on siis vastuussa koordinaatiosta ja on tärkeää, että muistutamme tästä asiasta säännöllisesti kaikille niille, joille saattaa olla ongelmia ymmärtää Stylianidesin roolia. Hän on nimenomaan koordinoija, ei mitään muut, eikä muuta. Ja sitten budjettiasioista. Time to take someone, meille 10 minuuttia lisäaikaa ja se on kulunut jo umpeen. Tietenkin voitte tähän vielä reagoida mutta niin, te, valitettavasti ei ole enää aikaa teidän niin sillä tulkit lähtevät. Anteeksi vain, aikaa ei ole enää käytettävissä. Joten voisitteko olla suoraan yhteydessä henkilö, joka esitti teille kysymyksen, joten arvo kollegat, päätetään keskustelu tähän vielä muihin asioihin. Koordinaattoreiden kokouksen Yhteen pöytäkirjaan piti tehdä muutos. 7. lokakuuta järjestetty kokous. Tämä asia palaa koordinaattoreiden kokoukseen ja seuraavassa kokouksessa tämä sitten hyväksytään. Seuraava kokous järjestetään ensi viikolla 10-11. päivä. Ter- kiitokset, että tulitte ja kiitokset tulkijalle lisäajasta. Ja pyydän anteeksi, että DG Defcon edustajille ei ollut enää puheaikaa tarjolla. Kiitoksia.